bardzo państwa serdecznie witam. Oletteko valmiit? Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin aloittaa päivän kokouksen. Tämän päivän kokouksen teemana on lähinnä uusi puheenjohtajamaa Slovakian puheenjohtajuus. Ja Slovakian delegaation johtajana on Slovakian ministeri ja toivotan hänet tervetulleeksi pari minuutin kuluttua. Mutta muutama työjärjestysasia ensin. ensin. Kaikilla on esityslista, joka täytyy hyväksyä koska kohdan kymmenen esittelijää, joka Görling ei ole paikalla, joissa käsitellään kolmikantaneuvotteluja, jotka koskevat tiettyjen saastuttavien aineiden kansainvälisiä arvoja, kattoarvoja. Tämä kohta lykätään 27. päivän kokoukseen. Siinä muutokset esityslistaan ja toivottavasti Tällä muutoksella voidaan esityslista hyväksyä. Ja sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Kertoisin kaikille. Herra Wojciechowskin sijasta. Hän on saanut erittäin tärkeä viran erässä toisessa EU-instituutiossa – Meillä on, voisi sanoa, Kruppa, herra Kruppa oli jäsenemme 2004-2009. Tätä herra Zakruppa toivotan teidät tervetulleeksi ja toivon teille menestystä valiokuntatyössämme. Teillä on paljon kokemusta. Ja laskemisen sen varaan, että olette valiokuntamme aktiivinen jäsen. Meillä on tulkkaus 21 kieleen, Viran, Maltan ja Geelin tulkkausta ei ole. Ja tämä tulkkaus menee verkkoon. Ja sitten 24.5. ja 6.6. kokouksien hyväksyminen. Tämä tapahtuu tavallisen menettelyn mukaisesti. Ja sitten ensimmäinen varsinainen kokousasia, eli neuvoston puheenjohtajamaan Slovakian maatalousministerin tapaaminen. Eli Slovakian maatalousministeri Rova Gabriela Matečna – Jotkut teistä ovat jo tavanneetkin hänet, joten tavoittaisin teidät lämpimästi tervetulleeksi, rouva ministeri. Totta kai me odotamme kovasti mahdollisuutta vaihtaa mielipiteitä kanssanne. Ja odotamme saavamme tietää puheenjohtajakauden prioriteetit. Haluaisimme kuulla mielipiteitänne jostakin tärkeistä asioista. Yksinkertaistaminen, yhteinen maatalouspolitiikka, erilaiset kolmikantaneuvottelut maatalouden alueella. Kaikki, mikä liittyy monien maatalousmarkkinoiden vaikeaan tilanteeseen – maatalousministerit tapaavat ensi maanantaina maatalousneuvosta ja komission sen Hogan puhuu ää, maitosektorin ongelmista. Joten totta kai me saamme sitten kuulla neuvoston keskustelujen tulokset ja keskustelemme niistä valiokunnassa. Sen kun olemme kuulleet teitä, hyvä ministeri, annamme puheenvuoron poliittisten ryhmien koordinaattoreille. Tämän esittelyn jälkeen annan teille puheenvuoron ja odotamme kovasti puheenvuoronne. Kiitos. Dobrý Paljon kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille. Haluaisin kiittää teitä näistä ystävällisistä tervetuliaissanoista. Heti alkuun haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka vastaanottivat kutsumme työ aamiaiselle. Tämä kohtaaminen oli hyvin mielenkiintoinen ja hyödyllinen kaikkien osapuolten kannalta koska te pääsitte kuuntelemaan meidän painopistealueitamme ja me oikein suurella mielenkiinnolla kuuntelimme, mitä parlamentin valituilla jäsenillä oli sanottavana. Eli hyvät naiset ja herrat, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, haluaisin nyt sanoa muutaman sanan. Slovakia ottaa puheenjohtajuuden EU:ssa vastaan hetkellä ensimmäistä kertaa ja meidän mielestämme yhteistyö Euroopan parlamentin teidän meppien kanssa on äärimmäisen tärkeä osa meidän työtämme. Ja me haluaisimme löytää ratkaisuja ongelmiin yhdessä teidän kanssanne ja haluaisimme löytää ratkaisuja, jotka ovat hyödyllisiä maanviljelijöiden kannalta kaikkialla Euroopan unionissa. Yhteinen maatalouspolitiikka sen tulisi auttaa meitä luomaan työpaikkoja, parantamaan tuottavuutta ja lisäämään maatalouden houkuttelevuutta. Samaan aikaan sen tulisi johtaa myöskin sukupolven vaihdokseen. Parlamentin maatalousvaliokunta on avainkumppani siinä, kun varmistamme, että näin todellakin tapahtuu. Slovakia siis ottaa puheenjohtajuuden vastaan hyvin hankalassa vaiheessa. Hiljattain meillä oli kansanäänestys Isossa-Britanniassa, markkinoilla on, on ailahtelevaisuutta ja meillä on vielä talouskriisikin päällä. Ja siihen vielä sitten lisäksi Venäjän vientikielto, ongelmat maitotaloussektorilla, hedelmä- ja vihannessektorilla, ne eivät kehity kovinkaan hyvin maitosektorilla erilaisten tapahtumien jälkeen kriisin tulo äh, oli odotettavissa, mutta silti se yllätti monet, vaikkakin YMPn välineiden avulla pystyttiin hieman loiventamaan kriisin seuraamuksia, mutta opimme yhden asian. Maito on hyvin herkkä hyödyke ja Euroopan unionin tulisi suojella primäärituottajia. Osittain sen takia, että he ovat erittäin tärkeä osa maaseutua. Meidän täytyy suojella tuottajia ulkoisilta tekijöiltä ja tämän sektorin suojeleminen on välttämättömyys. Puheenjohtajamaana me tulemme tarkkailemaan tilannetta markkinoilla, maataloushyödykemarkkinoilla ja haluaisimme keskustella näistä asioista ministerineuvostossa. Neuvosto tulee arvioimaan tietoa, jonka se saa. Ja me olemme jo pitkään sanoneet, että me tarvitsemme yhteisen eurooppalaisen ratkaisun ja sen tulisi perustua solidaarisuusperiaatteelle. Tämänhetkinen kriisi on tuonut päivänvaloon sen seikan, että elintarvikeketjun toiminnassa on perustavalaatua olevia ongelmia – Slovakian pitkän ajan prioriteetti on luoda oikeudenmukaiset suhteet elintarvikeketjussa. Me haluamme lisätä järjestelmän läpinäkyvyyttä ja me haluamme myöskin estää epäreilut käytännöt. Ja tästä syystä Slovakia puheenjohtajamaana tulee vahvistamaan maanviljelijöiden asemaa elintarvikeketjussa. Ja tässä mielessä olen iloinen siitä mietinnöstä, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi tämän vuoden kesäkuussa. Haluaisin osoittaa kunnioitustani sitä työtä kohtaan, joka tämän mietinnön eri vaiheissa saatiin aikaan. Globalisoidussa maailmassa yhteistyö kolmansien maiden kanssa on tärkeää, mutta meidän täytyy löytää oikea tasapaino markkinoiden vapauttamisen ja eurooppalaisen maatalouden arvojen suojelun välillä. Maatalous on aina ollut kansainvälisten neuvottelujen keskiössä ja tästä syystä me haluaisimme luoda riittävää liikkumatilaa jotta voidaan valmistella vapaakauppasopimuksia, kuten esimerkiksi TTIP – sopimus, Mercosur-sopimus tai mikä tahansa tuleva sopimus kolmansien maiden kanssa. Vapaakauppasopimusten hyväksyminen, sitä tulisi tarkastella eurooppalaisten markkinoiden kriittisen tilanteen valossa, koska nämä markkinat eivät pysty tiettyjä hyödykkeitä ottamaan vastaan meidän tulisi aina pitää tämä seikka mielessä silloin, kun allekirjoitamme näitä sopimuksia kumppaneidemme kanssa. Sitten maatalousta, yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta. Slovakia haluaisi keskittyä niihin asioihin, joissa, joissa byrokratia viljelijöiden ja viranomaisten välillä on liiallista ja me olemme täysin vakuuttuneita siitä, että YMPn olemassaolo on oikeutettua, koska se voi vastata tulevaisuuden haasteisiin. Ei ainoastaan tuotannon kestävyyden, elintarviketurvallisuuden saralla, vaan myöskin se auttaa meitä pitämään kiinni eurooppalaisen maataloustuotannon luonteesta ja maaseutualueista. Slovakia puheenjohtajamaana haluaisi jatkaa Alankomaiden käynnistämää työtä, mitä tulee luomutuotteisiin ja luomutuotteiden etiketöintiin. Tämän sääntelyn tarkoituksena on säilyttää kuluttajien ja luomutuottajien luottamusjärjestelmään ja myöskin helpottaa maanviljelijöiden siirtymistä luomutuotannon piiriin. Me olemme sitä mieltä, että luomutuotanto on eurooppalaisen maatalouden lippulaivahanke. Ja täten se vaatii hyvin pitkälle kehitettyä lainsäädännöllistä kehystä, jotta kilpailukykyä voidaan parantaa. Sitten Slovakia myöskin pitää metsätaloutta hyvin tärkeänä. Palaan tähän myöhemmin puheessani, mutta sanon jo tässä vaiheessa, että se on erittäin tärkeä asia meille. Metsätaloudella saattaa olla suuriakin vaikutuksia ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen, biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen ja kestävän kehitykseen yleisesti ottaen. Ja tästä syystä eurooppalaisiin metsiin kohdistuu yhä suurempia paineita. Ne on, ovat muuntautuneet eri sektorilla erilaisiksi lainsäädännöllisiksi ehdotuksiksi ja me haluaisimme puheenjohtajamaana saavuttaa tilanteen, jossa metsätaloudesta tulee tai jossa metsätalous pääsee ministerineuvoston keskustelujen keskiöön meidän tulisi luoda EUn tasolla sellaiset olosuhteet, jossa metsätaloudella ja metsillä on moninainen rooli. Kansainvälisten puitteiden luominen metsän hallintaan olisi myöskin tärkeää. Mitä tulee neuvotteluihin kansainvälisten järjestöjen kautta, esimerkiksi FAON metsäkomitean tai YK metsäfoorumin kanssa – me haluaisimme löytää näissä neuvotteluissa yhteisen kannan, jossa määritellään Euroopan unionin ja EUn jäsenvaltioiden mm, mielipiteet metsästä käytäviin kansainvälisiin, kansainvälisiin neuvotteluihin. Me haluaisimme toiminnassamme eläinlääketieteessä varmistaa sen, että kaikki laadittava lainsäädäntö laaditaan niin, että sitä voidaan toteuttaa johdonmukaisella tavalla. Meillä on paketti, johon liittyy kaksi ehdotusta. Meillä on ehdotus lääkerehusta ja meillä on ehdotus myöskin eläinlääkkeistä. Lääkerehujen kohdalla me haluaisimme viedä neuvostossa tekniset neuvottelut päätökseen ja minun täytyy sanoa, että nämä, näissä neuvotteluissa ollaan jo hyvässä vaiheessa. Me olemme täysin tietoisia siitä tarkoitusperästä, joka lainsäädännöllä on, ja yksi osa-alueista, joka on tärkeä ja mielenkiintoinen Euroopan parlamentin kannalta, liittyy liittyy siihen, miten lääkerehua annostellaan eläimille, mutta minun täytyy sanoa, että tämän asiakirjan lopullinen muoto tulee olemaan riippuvainen eläinlääkkeiden lopullisesta tekstimuodosta. Vaikkakaan parlamentin maatalousvaliokunta ei ole asiasta vastaava valiokunta näissä kahdessa asiassa, niin meidän mielestämme tämän valiokunnan mielipide ja kanta ovat erimmäisen tärkeitä silloin, kun asiasta keskustellaan ja kun se hyväksytään maaliskuussa. Me haluamme tehdä perusteellista työtä ja haluaisimme edistyä keskusteluissa näistä ehdotuksista neuvostossa. Ja tässä yhteydessä haluaisinkin muistuttaa teitä siitä, että me aiomme myös taistella mikrobiresistenssiä vastaan. Tämä on pitkän aikavälin prosessi, mutta me haluaisimme varmistaa sen, että EUlla on korkeat standardit sekä eläinten että ihmisten terveyden suojelussa. Sitten viralliset valvontakäynnit. Tästä myöskin teidän valiokuntanne on antanut lausunnon asiasta vastaavassa valiokunnassa, Envi-valiokunnassa asiasta äänestettiin eilen ja Envi hyväksyi lausunnon. Euroopan parlamentin täysistuntoäänestysten jälkeen me haluaisimme varmistaa sen, että tämä uusi lainsäädäntö täytäntöön pannaan mahdollisimman nopeasti. Ja sitten on muutamia muita asioita, joita haluaisimme hoitaa. Me haluamme esimerkiksi puuttua tartuntoihin eläinjalostuksessa, eläinten hyvinvointiin, yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa, vienti- ja tuontiolosuhteet, markkinoille pääsy. Ja haluaisimme jatkaa keskustelua myöskin siitä, miten elintarvikehuijauksia voidaan ennaltaehkäistä. Haluaisimme myöskin keskustella yleisestä elintarvikelaista ja siitä, miten me sovellamme tarkastusjärjestelmää tai auditointijärjestelmää. Ja sitten vielä yksi osa-alue, johon haluaisimme keskustella, keskittyä, liittyy lannoitteisiin. Niistä meillä on asetusluonnos ja tämä on osa pakettia, joka liittyy kierrätykseen. Ja me halusimme jatkaa neuvotteluja ja me tarkastelemme äh, eri mielipiteitä, jotta voisimme luoda neuvostosta yhden yhtenäisen mielipiteen. Neuvosto Slovakian puheenjohtajakaudella tulee puolustamaan eurooppalaisten maanviljelijöiden etuja ja me tulemme hakemaan ratkaisuja, jotta markkinat tällä osa-alueella saadaan vakautettua. Ja haluaisin vakuuttaa teille, että minä itse pyrin välittämään kansalaisille viestin siitä, että maatalous on sektori, joka hyvin suuressa määrin vaikuttaa asioihin. Kyse on myöskin sektorista, josta, joka luo työpaikkoja aivan erityisesti syrjäisillä alueilla. Kyseessä on myöskin sektori, joka voi luoda innovaatiota – Haluaisin myöskin välittää viestin siitä, että maatalous on maatalouteen vaikuttavat äh, yhtäältä. Siihen vaikuttavat ilmastonmuutos, mutta se myös lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Maataloudesta saadaan aikaan myöskin kasvua ja maatalous ja ihmiset, jotka työskentelevät maataloussektorilla, he ovat meidän luottamuksen avumme ja mielenkiintomme ansainneet. Ja samaan aikaan haluaisin vakuuttaa kaikille teille, että me tulemme hakemaan ratkaisuja tällä sektorilla. Ja lopuksi haluaisin siterata Marlin ja Hän on hollantilainen tohtori ja filosofi, hän on sanonut, että hyvä poliitikko on ihminen, joka yhdistää ihmisiä koko kansan hyvinvoinnin nimissä. Kiitos. minister Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia ministeri tästä kattavasta esityksestä käsittelette kaikkia niitä asioita, joita eteen tulee puheenjohtajakaudellanne. Viittasitte myös elintarvikesektoriin moniin ongelmiin. Anna puheenvuorot koordinaattoreille ensin. Heillä on kaksi minuuttia puheenvuoroon. Molemmilla minuutti. Moni haluaa puheenvuoron. Koordinaattorit ovat jo tavanneetkin ministerin. joten olette jo saaneet puhua hänen kanssaan. Das ensin EPP. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta, rouva ministeri Matetsna. Olen iloinen siitä, että me tänään voimme taas käydä lyhyen keskustelun. Haluaisin nyt toivottaa menestystä puheenjohtajakaudeksi. Te puhuitte jostakin asioista ja haluaisin pysyä tässä aikapuutteessa, siis tasapaino eli kaupanastajien välillä ja tuottajien välillä. Tässä on tarvita toimintaan. Me tulemme tekemään ehdotuksia siitä, mikä on mahdollista ja välttämätöntä, ja pyytäisin teitä sitten neuvoston tarttuvan tähän asiaan teidän ja kaikkia puheenjohtajana. Mitä tulee sitten ulkomaankauppaan, haluaisin sanoa, että maatalousvaliokunnassa sulla enemmistöllä päätettiin, että TTIP-neuvotteluja täytyy jatkaa. Meidän kannaltamme tärkeää on, että meidän standardeja, jotka koskevat kuluttajansuojaa, eläinten suojelua ja ympäristösuojelua, ja että niistä pidetään kiinni. Ei ole mitään ongelmia silloin tällaisten kauppasopimusten kanssa. Ja paitsi tänä aamuna minun meirini johtaja sanoitti, että hän on Etelä-Korean kanssa nyt sopimuksen 3000 tonnin juustokaupoista, mikä olisi mahdollista, jos ei olisi tätä kauppasopimusta Etelä-Korean kanssa. Meidän on tähtävä mahdollista, joka liittyvät tällaisen kauppasopimuksen, enkä ymmärrä kaikkea sitä, mitä esimerkiksi Saksassa tällä hetkellä puhutaan näistä asioista. Mitä tulee maatalouspolitiikkaan? Pyytäisin teiltä tukea. Parlamentti on jo tehnyt lukuisia esityksiä, samoin komission jäsen. Ja minusta ei riitä se, että nyt vain tartutaan delegoituihin säädöksiin Joissakin asioissa täytyisi muuttaa itse taustalla olevaa lainsäädäntöä, ja minusta meidän pitäisi etukäteen parlamentin ja neuvoston päästä yksimielisyyteen siitä, mitä asioita pitäisi muuttaa Nimittäin ei tarvitse ryhtyä muuttamaan kokonaisuudessaan maatalouden lainsäädäntöä, vaan jotakin yksittäisiä kohtia. Mitä tulee sitten maataloustuotteiden osalta vaihteluihin markkinoilla? Tässäkin on tarvetta muutoksiin. Esimerkiksi interventio hintajärjestelmä on aivan liian kömpelö. Me tarvitsemme nopeamman järjestelmän, jolla voidaan reagoida nopeammin. Tässä olette muutamat asiat, jotka olisi ottaa esille. En näe mitään kelloa, herra puheenjohtaja, Mut, mutta haluaisin todellakin huolehtia sitä, että en ylitä puheaikaa. Niin toivotan teille, rouva ministeri, kaudella todella paljon menestystä ja toivon, että teemme hyvää yhteistyötä. Paljon kiitoksia. Tässä on pieni tekninen ongelma kellon kanssa, pohjaikojen kanssa, mutta pysytte pohjoissa. Herra De Castro. Anch'io faccio gli Kiitos puheenjohtaja. Minäkin toivon kaikkea hyvää teille, ministeri. Tartutte puheenjohtajan nojaan maatalousneuvostossa vaikeana aikana. Brexit-äänestyksen jälkeen. Nationalismi on nousussa. On ilmaistu huolta siitä, mitä Euroopalle tapahtuu. Mutta maatalous antaa meille ällistettävän hyviä esimerkkejä siitä, että tarvitaan lisää Eurooppaa. Maitokriisi on jälleen kerran osoittanut, kuinka tärkeitä eurooppalaiset interventiot ovat, kuten puheenvuorossannekin sanoitte. Puhutaan solidaarisuudesta. Kaikki jäsenvaltiot kärsivät ää, alhaista maidon hinnoista, mutta kaikkialla ei tapahdu maidon hinnan nous, kulutuksen nousua, mitä kaikkialla tapahtuu, ja hinnat eivät muutu kaikkialla. Sitten on Venäjän ongelmat – ja Kiinan maitojoheen kysynnän ongelmat. Kaikki nämä ongelmat syntyvät siitä, että ei ole eurooppalaisia ratkaisuja, että komissio ei ole tehnyt ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi. 19. päivä ensi viikolla komission ja sen Hogan tulee ehdottamaan täsmällisiä ehdotuksia. Jos meillä ei ole eurooppalaisia vaihtoehtoja, kansalaiset eivät voi ymmärtää, mitä me olemme täällä tekemässä? Mikä takia Eurooppa on olemassa? Yksinkertaistamisen suhteen olen samaa mieltä. Sitä tarvitaan. Yksinkertaistamisen tarve ei liity äh, ympäristötaakan vähentämiseen, vihertämiseen, kuten mainitsitte. Me tarvitsemme yksinkertaistamista viljelijöiden kannalta ja jäsenvaltioiden kannalta, ja sitä on mahdollista saada aikaan – me tarvitsemme vahvoja eurooppalaisia aloitteita. Kaikkea hyvää. Kiitos. Kosmiuk. Mutta helpotan että käyttämällä nuijaa puheenvuoron lopuksi. Ja również e, chciałbym podziękować pani minister. Minä haluaisin myös sydämellisesti kiittää rouva ministeriä esityksestä, jonka hän täällä piti. Olen iloinen siitä, että puheenjohtajakausta, nyt on käynnissä puheenjohtajakausi, joka on Euroopan itäisestä keskiosasta, ja te varmaan ymmärrätte paremmin kuin monet muut maanvillinen ongelmat tuolla alueella, sillä sellaiset maat kuin Puola, Slovakia, Tsekin tasavalta, Unkari, Romania ja Bulgaria, niillä on samankaltaisia ongelmia toisaalta hyvin alhaiset hinnat monilla markkinoilla. Syyt tähän ovat monenlaiset. Pääsy on kuitenkin Venäjän tuontikielto. Sitten on kuitenkin myös näitä vähäisessä määrin edullisia olosuhteita, jotka liittyvät esimerkiksi tukeen, jota maatalouden annetaan ja suoriin maksuihin maataloudelle. Ja minä toivonkin, että Slovakia puheenjohtajavaltiona – huomaa nämä ongelmat ja että todellakin harjoittaa painostusta komission suuntaan niin, että komissio muuttaa olosuhteita enemmän kannalta myönteiseen suuntaan. Minulla olisi myöskin kysymys, joka koskee sitten sitä, miten te arvioitte komission toimenpiteitä, etenkin kun ajatellaan tilannetta maitomarkkinoilla ja hedelmä- ja vihannesmarkkinoilla – Miten te arvioitte tilanteen? Ovatko teidän mielestänne komission toimenpiteet riittävät olosuhteiden parantamiseksi? Ja sitten lopuksi vielä, miten näette neuvottelut kauppasopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa? Näettekö te, että sopimuksesta olisi enemmän hyötyä vai uhkaa Euroopan maataloudelle? Frau Ministeri, Dank, dass Rouva ministeri, kiitos kovasti siitä, että olette täällä paikalla. Toivotan kovasti onnea teille työssänne neuvoston puheenjohtajana. Nyt on jotakin suuria asioita, joihin täytyy tarttua. Te itse puhuitte niistä. Toisaalta on kysymys tietysti yhteisestä maatalouspolitiikasta, siitä, että vähennetään byrokratiaa. Se on yksi toive, joka tämä parlamentti on esittänyt ja valiokunta on esittänyt. On tehty monia esityksiä, jotka liittyvät nimenomaan tiettyihin valvontoihin mutta minä näkisin ongelman siinä, että tehdään paljon hyviä ehdotuksia, mutta neuvosto panee niitä vähän toimeen. Me olemme tehneet ehdotuksia. Pyytäisinkin, että te nyt ryhtyisitte aktiivisesti toimimaan siihen suuntaan, että näitä voitaisiin toteuttaa. Jos on todellakin niin, että me tarvitsemme pikaisesti tällaisia yksinkertaistamisia ja että jäsenvaltiot toimivat tällä hetkellä eri tavoin. Täällä puhuttiin elintarvikeketjusta, toimen, kaupan käytänteet, jotka eivät ole asianmukaisia, niistä on puhuttu. Samoin myöskin metsän alueella. Me puhumme usein biomassakriteereistä eh, metsän osalta ja puhumme siitä, miten tällaiset luonnon, luonnonsuojeludirektiivit, esimerkiksi Natura 2000, miten ne ovat johtaneet siihen, että tällaista otetaan käyttöön, vaikkakin metsät 300 vuoden ajan ovat vara, jota on huolestunut kestävällä tavalla. Ei ole hyvä, että nyt tällaisilla asetuksilla puututaan meidän omaisuuteemme. Minä pyytäisin myöskin eh, lääkerehuasetuksen osalta eh, sitä, että päästäisiin asiassa loppuun. Tämä on todella tärkeä kysymys. Ja myöskin eh, antibioottien käytön vähentämisessä pitäisi myöskin katsoa koko eläinten kastusmenetelmiä, niiden ruokintaa ja lääkkeiden käyttöä kokonaisuudessaan tarkastella. Ja minusta olisi tärkeää se, että tässäkin vielä kerran äh, pyydyttäisiin katsomaan, äh, että ei miksi homeopatia unohdettaisi. Ja totta kai myöskin ekoasetuksen hyväksyminen olisi meille saksalaisille erittäin tärkeää. Paljon kiitoksia. Herra Senra. Minuuttia. Eh, gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos oma ministeri, hyvää huomenta vielä kerran. Minä haluaisin viitata maanantaiseen neuvoston kokoukseen, jossa otettiin tavoitteeksi se, että lopetetaan politiikka, jota olemme nähneet viime aikoina, eli jätetään kaikki markkinoiden käsiin. Tässä mielessä minusta ajatellen sitä keskustelua, jota me nyt käymme maa, maitokriisistä, että alettaisiin puhua todellakin julkisesta politiikasta, julkisesta politiikasta, joka johtaisi maatalouden maidontuotannon vähentämiseen ja joka olisi tällaista säätelyä, että puhutaan jälleen kerran siitä, että mikä olisi hinta, hinta, joka tulisi itse asiassa kattaa kustannukset, joita tuottajille syntyy jonakin keskeisenä kysymyksenä Euroopan politiikassa. Ja ajatellen maatalo, maitosektoria ja kaikkia tuotannon sektoreita, viime kädessä se kriisi, jonka me nyt olemme nähneet, että Siinä johtuu siitä, että ole hintoja, jotka olisivat sellaisia, että mahdollistavat sen, että viljelijät eläisivät omasta työstään. On tärkeää puhua muutoksesta todellakin maitosektorilla ja muillakin sektoreilla. Sitten mitä tulee sitten näihin kansainvälisiin markkinoihin ja jos ajatellaan konkreettisesti sopimusta Kanadan kanssa CETA ja sitten TTIPtä, haluaisin esittää kaksi asiaa. Ensinnäkin aletaanko käynnistää keskustelua siitä, että ei ratifioitaisi sitä, koska se menee todellakin demokratiaa vastaan. Se on sopimus, joka on hyvin aggressiivinen sekä tuottajille Euroopan tasolla ja joka että se myöskin että pysäytettäisiin itse asiassa TTIP-neuvottelut aivan samoista syistä. Nyt aika alkaa loppua. Ja vielä kysymys, joka on konkreettinen. Te sanoitte, että yhteisen maatalouspolitiikan tulisi olla myöskin houkutteleva sektorin kannalta – ja myös tulevia sukupolvia. Tässäkin on yhtä mieltä, mutta puhuitte myöskin sitten investoijista ja haluaisinkin tietää, minkä tyyppisiä investoijia tässä ajattelette. Onko tämä yhteensopivaa todellakin Euroopan maatalouden harjoittajien kannalta? Kiitos. Hasling. Niin, täältäkin vielä sydämellisesti tervetuloa ja onnittelu puheenjohtajakaudelle. Olen iloinen siitä, että nyt eh, luonnonmukainen maanviljely on otettu tässä esille yhtenä lippulaivana Euroopan maataloudessa ja on hyvin tärkeää, että se vetäisi eteenpäin Euroopassa ja toivon, että viime kädessä teidän puheenjohtajakauden aikana päästäisiin tuloksiin sitten kolmikantaneuvottelussa me parlamentin kannalta olemme todellakin valmiita siihen, me olemme valmiita tekemään kompromisseja ja eilen puhuin komission kanssa tästä asiasta jo. Teidän puheenjohtajakauden aikana tämä asia pitäisi saada hoidettua mutta olitte todellakin hyvin vaikeassa tilanteessa nyt, kun tämä puheenjohtajakausi on käynnistynyt. Toivon, että teette pitkälle meneviä päätöksiä maidon alueella, pitemmälle meneviä kuin se, mitä tähän saakka on esitetty. Kysymys on enemmän kuin pelkästään likviditeettituesta viljelijöille. Kysymys jälleen kerran siitä, että markkinat saadaan järjestykseen. Kysymys on siitä, että on saatava aikaan tasapainoa markkinoille. Se ei onnistu, jos ei kysyntää ja tarjontaa saateta sopusointuun ja tällä tavalla vakauteta markkinoita. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että olisi jokin mer- jotain merkkejä siitä, että markkinat ovat nyt epätasapainossa. Tärkeää on, että pitäisi miettiä, että olisiko, oliko todella järkevää poistaa tiettyjä markkinasäädöksiä. Ensi viikon huippukokoukselta odotan myöskin selkeitä viestejä viljelijöille, niitä tarvitaan ja muuten tapahtuu katastrofi. Ja päinvastoin kuin kollegani Des, minusta arvostelu, joka koskee eh, TTIP ja SETA, olisi jonkinlaista teatteria. Me kaikki tiedämme edestä televityksestä, jota on tehty, että Euroopan maatalous ei ole se, joka on voittaja näiden neuvottelujen yhteydessä. Ja minusta maatalouden intressejä ajatellen olisi käännyttävä asianmukaisten komissiosenten puoleen sanottava, että ei vapaakauppasopimuksessa saa uhrata maataloutta. Meidän pitää Euroopan viljelijöiden edut asettaa selkeästi etualalle. Se on meidän tehtävämme me emme saa hyväksyä sitä, että meitä sitten muut sytelevät siitä, että eh, että mitä, mitä me toimimme, ja sitten vain sanotaan, että markkinoiden vapauttaminen on se, joka on tärkeämpää kuin maatalous. Ja vielä lopuksi me haluamme myöskin tuloksia eläinlääkkeistä, se on hyvin tärkeää. Antibioottien käytön vähentäminen on olennainen tavoite. Se meidän täytyy saavuttaa, ja toivotankin kovasti teille menestystä, että saisitte eteenpäin pakettia, <clears throat> joka koskee Eh, eläinlääkkeitä. Kiitos. Mikrofoni pyydän. Kiitos puheenjohtaja. Huomenta ministeri, anteeksi, että aamiainen meni ohi. Se oli väistämätöntä, ei tahallista. Brittimeppinä olen vähemmän huolestunut pitkästä aikavälistä yömpöissä. Mutta jotain lyhyen aikavälin asioita, joita voi tapahtua puheenjohtajakautenne aikana ensiksi. Neuvoston äskettäinen asenne. Se on antanut periksi vihreän lobbyn äh, edessä torjunta-aineista on erittäin huolestuttavaa. Te olette neuvostossa, kun glyfosaattia hyväksytte seuraavaksi 15 vuodeksi Haluaisin halusin tietää näkemyksenne, koska voisi olla muita torjunta-aineita, jotka tulevat käsittelyyn seuraavan kuuden vuoden aikana. Vihreä lobby sanoo, että nämä täytyy kieltää, mikä on erittäin huolestuttavaa. Ja sitten mainitsitte luomuviljelijöille jotkut säännöt, jotka voivat vaikuttaa meihin Isossa Britanniassa. Äh, kuulin kaksi ristiriitaa puheessanne. Ensiksi ymmärsin, että sanotaan, että jos äh, luomuviljely saisi lisäsääntöä, se tekisi sitä kilpailukykyisemmän, mutta näkemyksen että se tekisi sitä vähemmän kilpailukykyisen. Toiseksi, jos haluatte, että luomuviljelystä tulee lippulaivapolitiikkaa EU-ssa, mikä on aika omituista mielestäni, niin se on ristiriidassa toisen asian kanssa, eli että EU haluaa muuttaa maailman sään. Luomuviljelyssä ei voi käyttää torjunta-aineita viljellä, viljellä, viljellä. Ja viljelyssä käytetään paljon lannetteita, se käyttää tuota paljon hiiltä ja tuota hiilidioksidia ja sehän on suurin, suurin vihollisempani. Niin, ää, mutta lopetan nyt, kun puheenjohtaja heiluttelee nojaan, sehän saattaa osua ne kasvoihin, näin kävi, kun Hausling puhui lähes. Ja nyt ellen lopeta käyn uudestaan. Kiitos kommenteista. Herra Vazova. Oui, <coughs> merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitokset myöskin ministerille. Teillä tulee olemaan edessänne paljon työtä, koska tilanne maataloudessa on hyvin vakava, aivan erityisesti Ranskassa, kun otetaan kaikki tuotannon haarat huomioon, maito, vihannekset, sitten otetaan huomioon epäreily, kilpailutilanne huomioon, huonot sääolosuhteet, tulvat, esimerkiksi omalla alueella Keski-Ranskassa, jossa osa viljelijöistä menetti tuotansa kokonaan. Ja tämä on johtanut siihen, että tuotanto on laskenut tai tuotannon laatu on laskenut. Ja tähän täytyy vielä sitten lisätä tukiaisten äh, väheneminen, vientikiellot ja tiedätte varmaankin, että viime vuonna Ranskassa oli yli 600 itsemurhaa maataloudessa. Eli tilanne on äärimmäisen huolestuttava. 14 prosenttia Ranskan maanviljelijöistä ilmoitti lopettavansa ammatin harjoittamisen. Ja tänä päivänä puhutaan 20-25 prosentista. Eli tilanne on äärimmäisen vakava. Eli mitä te aiotte tehdä, jotta maanviljelijöitä voidaan auttaa pääsemään ulos tästä hyvin dramaattisesta tilanteesta? Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy... Pana kiitoksia. Nyt valiokunnan jäsenet minuutti per puhuja. Kostinga minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, minusta on erittäin tervetullutta, että metsätalous on otettu yhdeksi työnne painopisteeksi. Kiitos vielä kerran tästä. Juuri niin tämän puolen vuoden aikana me nyt odotamme komissiolta uusia ehdotuksia, jotka massiivisesti vaikuttavat metsätalouteen Euroopassa. Haluan vielä kerran kuitenkin sanoa, että tämä eh, ITS ja CTS-osat, näiden osalta menetetään selkeä ero vihreän vapautuvan hiilidioksidin välillä, joka lähtee normaalisti hiilikierrosta, ja fossiilisen hiilidioksidin välillä, joka on varastoinut maanalaisesti suurina määrin. Ja tämä erottelu minusta puuttuu aivan liian usein, vaikka hyvin monet asiantuntijat ovat käsitelleet näitä kysymyksiä. Minä todellakin pyytäisin, että oman puheenjohtajakautenne aikana te kaikissa keskusteluissa, myös kun puhutaan kestävyyskriteereistä biomassan osalta, selkeästi kiinnittää huomiota siihen, että tehdään selkeä ero, koska muuten me teemme karhun palveluksen metsätaloudelle. Ja pyydän myös, että metsästrategia, joka on täällä päätetty, ja tästä toimenpantaessa kiinnittäisin huomiota tähän pysyvään metsäkomiteaan. Me olemme pyytäneet, että komissio tekisi ehdotuksia tästä asiasta. Minä todellakin pyytäisin lähetysperiaatteen ja käytännönläheisen metsästrategian toimeenpanon kannalta ottamaan tämän asian huomioon ja monesti myöskin ottamaan osaksi työtäne. Ja bardzo proszę, jedna minuta, proszę przestrzegać czasu. Garcia, minuutti, pitäkää aikataulusta kiinni. Kiitos puheenjohtaja. Ministeri, kiitos kovasti siitä, että olen paikalla. Kuulin asia, joka minusta kiinnosti mielenkiintoista, joka koskee tätä elintarvikeketjua ja äh, arvontuotantoketjua maataloudelle. Te haluatte puolustaa viljelijöitä ja haluaisin kysyä, Tuetteko te sitä, että kun parlamentti on pyytänyt, että olisi eurooppalaista lainsäädäntöä, joka menisi tähän suuntaan, että tuetteko te tätä näiden kuuden kuukauden aikana, jotta saadaan eurooppalaista lainsäädäntöä, joka koskee elintarvikeketjua? Ensi, ensi viikolla on neuvoston kokous ja siellä tullaan keskustelemaan myöskin maitokysymykset on Ranska ja Espanja mutta muuten ovat pyytäneet sitä, että lisättäisiin äh, tukea nykyisestä kaksinkertaiseksi ja myöskin mahdollisia uusia toimenpiteitä pystytään sitten valvomaan maidon, tuotanto, maidon tuotantoa, mutta maidon tuotannon osalta voitaisiin myöskin soveltaa muihin maatalouden sektoreihin, kuten esimerkiksi hedelmiin ja vihanneksiin, jotka ovat kokemassa todellisia vaikeuksia näinä aikoina. Dziękuję pani poseł. Pani poseł Aguilera, pani przewodnicząca. Aguilera. Muchas gracias, presidente. Kiitos vielä kerran tervetuloa arvoa ministeri. Tämä oli mielenkiintoinen mahdollisuus käydä tämä keskustelu teidän kanssanne aamiaisella myöskin kalatalousvaliokunnan edustajien kanssa. Niin, muutama asia aivan lyhyesti. On hyvin tärkeää se, miten puututaan elintarvikekriisiin, joka nousee esille seuraavassa neuvoston kokouksessa. Päätökset, jotka tehtiin tehtiin ennen tätä kriisiä tätä tukipakettia ovat viime kädessä osoittautuneet tehottomiksi. Joten ei pidä kiinni, pidä kiinni tämän tyyppisistä toimenpiteistä, vaan pitäisi katsoa, mitä tarpeita on maaltaudella. Tämä elintarvikeketju on hyvin tärkeä asia, kuten täällä sanottiin, ja on tärkeää tehdä sinne päätöksiä, jotka ovat luontetaan eurooppalaisia. Nykyiset toimijat eivät ole hyödyntäneet lainkaan. Ja sitten kaupan äh, menettelyt ja on saat aikaan moni, kaksi vastavuoroisuutta. On tärkeää, että vastavuoroisuus on se, mikä on normi silloin, kun ollaan yhteyksissä kolmansiin maihin. Haluaisin puolustaa vielä sitä, että minä olen eh, esittelen, mitä tulee näihin lääkerehuihin, ja minusta me todellakin olemme käsitelleet täällä, eh, ja samoin myöskin ympäristövaliokunnassa ja toivon, että voisimme päästä tässäkin asiassa eteenpäin. Tanta. Kiitos puheenjohtaja. Rouva ministeri, olimme erittäin kiinnostuneita ja kuuntelemme tarkkaan teitä. Ja sanoin kollegamme Genesin puolesta, joka pyysi minua ilmaisemaan pahoittelunsa, että hän ei päässyt paikalle. Mä Genesin kanssa me, me kuuntelemme paljon tarkkaavaisesti mielipiteet koskien elintarvikeketjua. Parlamentti on antanut vahvan päätöslausuman pari viikkoa sitten, jossa on kehityslinjoja. Ja haluaisin tehdä lisäyksen. Minusta ministerineuvoston pitää myöskin pitää huolta sen sopimassa artiklan täytäntöönpanosta, joka koskee erityisesti kilpailuoikeutta, niin kuin sitä sovelletaan maatalouteen, koska päätökset ovat päätöksiä ja näemme, että tämä päätös, joka on ollut Rooman sopimuksessa, sitä ei noudata. Jotkut komissiossa haluavat, että että sovelletaan tällaista yleistä politiikkaa, jos näin saan sanoa. Maataloudella on kuitenkin erityispiirteensä ja niitä pitää kunnioittaa ja koko ketjussa pitää framilla. Kaksi muuta näkökohtaa lopuksi. Markkinatilanteesta. Minulla on yksi toivomassa arvon ministeri. Euroopalle pitäisi antaa vähän kunnianhimoa. Minusta sanotaan, että neuvoston tahtotila on alhainen eurooppalaisen politiikan suhteen. Parlamentissa on otettu askeleita eteenpäin. Voisiko näin tapahtua neuvostossakin? Matto. Kiitos puheenjohtaja. Rouva ministeri, maatalouden kriisi on asia, joka täytyy käsitellä teidän puheenjohtajakautenne aikana, mutta tämä kriisi on näkyvissä enemmän äärialueilla kuin ne alueet, joilta minä tulen, mitä Kanarian saaret, ja tämä on hyvin tärkeä kysymys. On välineitä, joita monet eivät tunne, jota voidaan käyttää, mutta POSE siis on väline, jota voidaan käyttää näillä äärimmäisillä alue, reuna-alueilla, ja teidän pohjalta tätä pitäisi pyrkiä uudistamaan kauppasopimukset. On tärkeää saada aikaan tasapaino kansallisen kaupan ja maatalouden välillä. Meillä on sellainen tunne, että aina lasku, joka syntyy näistä kasvujengosta, maksetaan, sen joutuvat maksamaan viljelijät. Minä myöskin sitten banaani ja banaanien tuotanto Euroopassa ja myöskin Marokko, Marokon tomatit on aiheuttanut valtaisia vahinkoja. Ja sitten lopuksi vielä luonnonmukainen maatalous on tärkeää, että vaaditaan kolmansilta mailta samaa kuin meiltä, että, että he saavat käyttää sellaisia aineita, joita kielletään äärialueiden tuottajilta. Tämän me olemme käymässä kolmikautta neuvotteluja näistä asioista, ja olisi tärkeää saada aikaan tuloksia. Kiitos puheenjohtaja olette kattaneet aika paljonkin alustuspuheenvuorossanne, mutta on muutamia asioita, jotka ovat äärimmäisen kiireellisiä. Ja ehkä tiedätte, että kaikista kiireisin asia on varmistaa se, että maanviljelyllä on riittävä tulotaso, ainakin sellainen, joka kattaisi tuotantokustannukset, jotta he saisivat jonkinlaisen minimivoiton, jotta he voivat pysyä hengissä. Tänä päivänä hinnat koostuvat tuotantokustannuksista ja he saavat tuloja tukiaisista. Ja tänä päivänä tämä ei riitä maanviljelijöille. Meidän on myöskin muistettava se, että tukien tasoissa eri jäsenvaltioissa on huomattavia eroja, eli ehkä täytyisi tämä ongelma vihdoin viimein hoitaa kuntoon. Rvaika. Presidente, stimata donna ministeri. Puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Slovakiasta tulee nyt tänne vastaan puheenjohtaja vaikean kriisin hetkellä. Viittaisin yhteen kriisin, jonka hoitamiseen meillä on viimeisen kahden vuoden aikana mennyt paljon aikaa resursseja. Puhun pakolaiskriisistä. Se on yksi vakavimmista ongelmista, joita olemme kohdanneet viimeisenä vuosikymmeninä. Viimeisenä parin äh, vuotena EU on pitänyt kohdentaa valtavasti budjettivaroja tämän kriisin ratkaisemiseksi. Nyt yksi ratkaisu harkitaan, että budjettivaroja siirrettäisiin maataloudesta pakolaisille – Eikö teistä tämä yritys ää, nylkeä maatalouspolitiikkaa ole haitallinen? So on Neuchel. Neuchel. Edellisen puheen jälkeen en oikeastaan pysty saamaan muuta kuin vastauksen. Se, että yhdistää pakolaispolitiikat ja maatalous, maatalouskysymys ja pakolaispolitiikka on aika mielenkiintoinen tapa käsillä asiaa. Nyt on se konkreettinen pyyntö, nyt tämän avun pyyntö. Komissio on luvannut jäsenvaltioille, että se tekee esityksen, joka koskee kokonaisvaikutuksista, joita on SETA, TTIP ja Mercosur-sopimuksella. Se merkitsee sitä, että kun, jos kaikki kolme sopimusta todella toteutuvat, mitä vaikutuksia tällä on, ei pelkästään yksittäisiin äh, viljelyihin, vaan myöskin näihin yhteisöihin kautta Euroopan. Ja Mercosur-maista tulee juuri niitä maita Eurooppaan, joita jotka ovat maatalouden alueella erittäin mielenkiintoisia. Tosiaan komission selvitys, joka on luvattu lähettää jäsenvaltioille, on edelleenkin saamatta. Olisi tärkeää, että ennen kuin ylipäätään edes pohtitaan yhdenkään sopimuksen allekirjoittamista, että pohdittaisiin kokonaissuunnitelmaa sitä, mitä tapahtuu, jos kaikki kolme sopimusta samanaikaisesti käynnistyisivät. Mitä se merkitsee Euroopalle? Vielä kerran pyyntö teille konkreettisesti, että puheenjohtajakauden aikana te lopultakin toimitatte tämän selvityksen jäsenvaltioille ja edustajille? Rannan. Kiitos puheenjohtaja. Toivon teille onnea puheenjohtajuuden kanssa. Neljä asiaa. Ensiksi kiitän teitä tästä äh, vilpillistä keinoista toimitusketjussa. Se toivon, että jatkatte työtä ja reilun kaupan, reilua kaupan pitäisi tarkastella siten, on aivan oikein, että luomaviljelyn pitäisi olla lippulaiva EUlle. Ja on oikein hyvä, että metsätalous tunnustetaan paremmin eu tasolla. Otan huomioon, että 80 prosenttia, 8 prosenttia ilmastopäästöistä tulee betonin käytöstä. Mitä enemmän voimme korvata betonin että teräksen käyttöä esimerkiksi puulevyllä, sitä parempi. Mutta älkää aliarvioiko, miten monimutkaista maatalous on suhteessa ilmastonmuutokseen. Maatalon ilmastovaikutukset ovat tärkeitä, mutta jos me oikein maataloutta kohtelemme, sen ilmastovaikutukset tulevat olemaan myönteisiä. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin huolella ministeriä. Te puhuitte uudistuksesta maataloudessa ja haluaisin tietää, mitä teidän aikomuksenne ovat tulevan maatalouspolitiikan suhteen 2020 yhteydessä. Me tarvitsemme tätä uutta politiikkaa, jotta voimme pitää kiinni elinkelpoisesta, vastuullisesta maataloudesta, joka takaa elintarviketurvallisuuden ja joka tarjoaa turvallisia elintarvikkeita eurooppalaisille kansalaisille. Minun mielestäni paras tapa yksinkertaista asioita on tehdä säännöistä vakaita. Monet kollegani ovat puhuneet euh, vapaakauppasopimukset ja esimerkiksi nauta, nau, naudanlihaa kiintiöt ovat kysymys, johon tulisi löytää vastaus. Andrea, kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia ministeri, että olette tulleet tänne ja kiitos puheenvuorosta. Nopea täydentävä kysymys. Olette maininneet kriisit, erityisesti maitokriisiin. Olisitteko muodosti taipuvainen ottamaan käyttöön 100 22 artiklan. Ja tarvitaanko erityistä budjetteja äh, tuotannon vetämiseksi markkinoilta? Äh, ja sitten luomaviljely ja, ja näkemyksenne. Oletko muodollisesti valmis saattamaan loppuun tämän asian kokonaisuuden ennen puheenjohtajakauden loppua äh, siltä pohjalta, mitä Hollanti oli ehdottanut? Ja Dela Ed kanssa olen samaa mieltä, että riski on tärkeä asia naudanlihasektorilla. Täytyy olla tarkkana. Täytyy olla tarkkana, että ei naudanlihan erikoistyöstuotanto ole samaa mieltä kuin lampaanliha. Eli täytyy olla tarkkana. Oletteko te arvioineet tätä riskiä? Pani poseł Hojbusz. Hojbusz. Herzlichen Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia ministerille. Täällä on puhuttu paljon maidosta. Minäkin haluaisin vielä kerran korostaa, ehkä kenties ilmaista asian luvuissa, pelkästään Saksassa 2015 yli 3,5 miljardia on puuttunut varoja, joita on siis saatu tiloille. Tämä on raha, joka puuttuu siis maaseudulta. Kysymys, jonka monet kollegat ovat esittäneet, ovat sitä, että voidaanko näitä määrien että Euroopan laajuisesti toteuttaa, valmis tukemaan tätä. Sitten vielä kestävä maatalous ja tulevaisuus. Te puhuitte niistä. Puhuitte siitä, että kysymys myöskin lannoitteista ja innovaatioista. Haluaisin kuulla mä täsmällisin, mitä innovaatioita te näette tämän takana. Minä mietin tässä nimenomaan palkokasvien kasvattamista, mutta ehkä teillä on uusia ajatuksia. Tässä olisin kiinnostunut niistä. Pan poseł Santos. Santos. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Já muito obrigado pela sua presença e... Kiitos, että tulitte tänne. Ja toivon, että puheenjohtajakautenne on suuri menestys, koska jos te onnistutte, mekin onnistumme. Olen oikein iloinen, että haluatte hyväksyä toimia, jotka tasapainottavat viljelijöiden asemaa tuotantoketjussa. Viljelijät ansaitsevat oikeudenmukaisen hinnan tuotannostaan. Tuotantokustannukset ovat ongelma. Ja se, se että arvo katoaa muualla sektorissa, se satuttaa viljelijöitä. Olen myös tyytyväinen, että haluatte tarttua maidon tuotannon ongelmiin. Olen asareilta, joka on periferaalisempia alueita, jossa tuotetaan 30 prosenttia Portugalin maidosta ja paikallinen talous on erittäin riippuvainen meijeritaloudesta, meijerisektorista. Eivätkä hinnat kata edes tuotantokustannuksia, eikä viljelijällä ole mahdollisuutta kohtalaisen elintasoon. On tärkeää, että tällainen maatalouspolitiikka tuottaa suojele kaikkia viljelijöitä, ei vain osaa. Meidän täytyy saada Euroopan enemmän mukaan. Ja toivottavasti tartutte tähän vakavaan ongelmaan seuraavassa neuvostokokouksessa. Van Posel Flanagan. Flanagan. Posel Flanagan. Uh, thank you very much. Um... Kiitos. Teidän työnne ei ole ainoastaan edustaa oman maanne maanviljelijöitä, vaan maanviljelijöitä kaikkialla Euroopan unionissa tai mitä siitä Brexitin jälkeen sitten onkaan jäljellä. Mietin tässä vain sitä, mihin suuntaan lähdette neuvotteluissa, jotta taataan pääsy brittimarkkinoille irlantilaisille maanviljelijöille päinvastoin, koska Irlanti on hankalassa asemassa sen takia, että meillä tulee olemaan maarajaa maan kanssa, joka on EUn ulkopuolella. Eli haluaisin tietää, tuleeko teidän kantanne olemaan se, että kaikkien EU-maanviljelijöiden edut otetaan huomioon, toisin sanoen ottaisitte huomioon myöskin Irlannin edut, vai omaksetteko sen näkökulman, että ne, jotka lähtevät Euroopan unionista, niille on, niille on, niiden on otettava opiksi toivon mukaan osoitatte solidaarisuutta, mutta en ole vielä tähän mennessä nähnyt kovinkaan paljon positiivisia toimia. Hvala lepo, gospodine predsjedniče. E, gospođo ministrice, smatram da ste odlično odabrali prioritete. Rouva ministeri, teidän prioriteettinne on valittu hyvin. Vilpeistä kaupan keinoista metsänhoitoon. Ja kysyisinkin, Suunnitteletko toimia, joilla arvioitaisi metsätalouden hyötyjä erityisesti ilmastonmuutoksen kannalta? Erityisesti toivottavasti tervetulleeksi kroatialaiset metsäalan edustajat, jotka ovat täällä vieraana, jotka varmasti haluaisivat kuulla vastauksen. Sitten on kysymys maatalous, maatalouden kriisistä ja tehdäänkö aletaan päätöksiä. Esimerkiksi huhtikuussa Kroatiassa oli, Itävallassa, Sloveniassa ja Unkarissa oli ilmaston lähettämiä ongelmia ja tuhot olivat miljardi euroa. Miten te tartutte tällaiseen luonnon ongelmiin, esimerkiksi Venäjän embargon ongelmiin, eikä olisi järkevää luoda rahasta, joka on EU-budjetin ulkopuolella, joka ottaisi EU-viljelijöitä. Buddha. <clears throat> Ministru, bun venit și mult succes în uh, activitatea dumneavoastră. Tervetuloa. Toivotan teille hyvää menestystä. Sisämarkkinoilla on paljon ongelmia. Venäjän tuen tekijältä on iskenyt pahasti EUn maatalousmarkkinoihin. Monet jäsenvaltiot ja monet viljelijät, joilla on ollut suoria suhteita Venäjään, ovat jossain määrin saaneet korvauksia komissiolta, mikä on hyvä. Mutta näiden viljelijöiden tuotteet päätyvät sitten sellaisille markkinoille, joilla ei ole ollut suoria suhteita Venäjän kanssa. Tämä on paljon ongelmia. Esimerkiksi Romaniassa myydään maitoa alle 10 senttiä litra, lihaa alle 80 senttiä kilo, ja tiedämme, että maidon tuotantokustannukset ovat 18 senttiä litraa ja porsaan liha on noin 1,8 euroa per kilo. Miten te tarttuisitte tähän? Nicholson. Chairman, first of all... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin sanoa, että olen täysin samaa mieltä herra Dantonin kanssa. Hän otti esille hyvin vakavan ongelman. Ja haluaisin sanoa ministerille, että olette lähteneet liikkeelle hyvin. Teidän täytyy olla aktiivinen, eli mm, pysykää liikkeessä. Haluan esittää yhden kysymyksen. Jos tietoni ovat oikein, niin yhdeksän trilogia on jo järjestetty luomuviljelyn ja etiketöinnin tiimoilta ja kahden puheenjohtajakauden alaisuudessa. Miten Slovakia puheenjohtajamaana aikoo päästä näistä pullonkauloista eteenpäin? Haetteko uutta mandaattia? Minun mielestäni asia ei etene, eli tulisiko koko homma unohtaa? Ja sitten Flanaganille, no Iso-Britanniahan ei vielä ole lähtenyt Euroopan unionista. Se tarkoittaa sitä, että jotkut eivät ole vielä hypänneet liikkuvasta junasta. Tak pan Fernand. Fernand. <clears throat> Madame le ministre. Ministeri, Euroopan sairaus on ultraliberalismi. Meidän täytyy lopettaa nämä vapaakaupasopimukset, jotka tuhoavat tuotantoketjut heikentävää, heikentävät viljelijöiden asemaa. vapaakaupasopimukset mahdollistavat, että tuodaan huonolaatuisia tuotteita ja ne tekevät hallaa meidän tuon alkuperän nimitykselle. Meidän täytyy tukea meidän tuotemerkkien erinomaisuutta. Meidän täytyisi olla eurooppalaista perintöä, jota uhkaavat nämä erilaiset vaaralliset sopimukset. Maatalous, se, sen osana on erinomainen perintömaa. Euro- meidän täytyy puolustaa eurooppalaista maaperää, teruaria, jos mitään ei tehdä, muut maat, kuten yhdistynyt, muutkin kuin yhdistynyt kunnaskunta haluavat jättää EU, niin he ovat oikeassa silloin. można nad tym dyskutować. Pan... Näistä Moi. Onorevoli colleghi, la presidenza slovacca ha già avviato... Hyvät kollegat, Slovakian puheenjohtajakauden osalta todettiin, että on ollut tällaisesti selvää, että se on täynnä tehtäviä. Tähän liittyvät myöskin nämä neuvottelut, joita käydään eh, Yhdysvaltojen, Kanadan ja Kiinan kanssa, niin näistä sopimuksista haluaisin sanoa, että muistuttaisin puheenjohtajavaltiolle vielä sen, mitä prioriteetteja me pidämme ratkaisevan tärkeänä tällä valiokunnassa. Nimenomaan tällainen asia kuin food cloning, elintarvikkeiden kloonaus on asia, joka on asia, jota minä olen, olisin minut esittelijänä valiokunnassa. Kysymys on tälläkin elintarviketurvallisuudesta ja pitäisi mahdollisimman pikaisesti käynnistää myöskin kolmikattaneuvotteluja niin, että parlamentin aloitteista saataisiin menestyksekäs. On hyvin tärkeää, että uusi puheenjohtajavaltio nopeasti toimii asiassa, jotta erilaiset lainsäädännön vaiheet mahdollisimman pikaisesti saadaan hoidettua. Pitää ottaa huomioon se, mitä täällä vaaditaan, nimittäin se on hyvin tärkeää. Hyvää työtä kuitenkin teille. Bardzo dziękuję. W sumie zabrało głos prawie 30. Paljon kiitoksia. Lähes 30 jäsentä on puhunut, että ministeri, nyt on teidän tehtävänne vastata. Ja mainitsen, että teillä on pian lehdistökokous, joten siellä on puheenvuoro. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset näistä mielipiteistä ja kysymyksistä. Käyn ne läpi tässä nyt yksitoissaan jälkeen. Useimmiten esitetty kysymys liittyi markkinatilanteeseen ja maitotuotemarkkinoiden kriisiin. De Castro, Kuusmin, Rodriguez eh, ja monet muut esittivät tästä kysymyksiä. Tilanne markkinoilla todellakin on aika kriittinen. Ja koska en ole ollut ministerinä kovinkaan pitkään, kolmessa ministerikokouksessa, jossa olen ollut läsnä, siellä on aina käsitelty markkinakriisitilannetta. Siellä haetaan tehokkaita ratkaisuja ja mitä pitempään me olemme tekemättä mitään, niin sitä useampi maanviljelijä jättää sektorin, kuten täällä tuli esille. Maanviljelijät äh, Ranskassa, Slovakiassa ja muualla. Markkinoilla on epätasapainoa kysynnän ja tarjonnan suhteen. Ja jos tätä epätasapainoa ei korjata, niin silloin maanviljelijöiden ongelmakaan ei saada hoidettua. Heinäkuun maatalousministerikokouksessa tulemme tekemään päätöksiä toimenpiteistä. Me tulemme jatkamaan myöskin tilanteen seuraamista ja tätä käsitellään tulevissa maanviljely- maatalousministerikokouksissa. Syyskuussa tulee kokoontumaan Task Force-työryhmä maitotuotteiden alalla ja me tulemme laatimaan raportin maitotaloudesta – me tuemme ja olemme iloisia komission aloitteesta, jonka tarkoituksena on löytää uusia vientimahdollisuuksia eurooppalaisille maanviljelijöille. Ja tämä on myöskin yksi niistä välineistä, joiden avulla kriisiä voidaan helpottaa. 16. syyskuuta korkean tason työryhmän konferenssi järjestetään maitosektorin tiimoilta ja siellä haetaan pitkän aikavälin ratkaisuja, koska maitotaloussektorin ongelmat eivät, niitä ei hoideta lyhyen aikavälin ratkaisulla, vaan me haemme todellakin ratkaisuja tulevaisuutta silmällä pitäen. Me tulemme ponnistelemaan kovasti, jotta markkinat saataisiin vakautettua ja jotta taattaisiin maanviljelijöille oikeudenmukainen asema elintarvikeketjussa. Jos me onnistumme takaamaan oikeudenmukaiset katteet, niin silloin me pystymme takaamaan maanviljelijöiden riittävän tulotason. Maataloudessa kaikki asiat tietenkin ovat toisiinsa nivoutuneita – ja maitotaloussektorin kriisi on sidoksissa moniin muihin asioihin ja Slovakia puheenjohtajamaana halutaan, haluaa parantaa maanviljelijöiden asemaa elintarvikeketjussa. Sitten muita aiheita, joita tässä otettiin esille, esimerkiksi hedelmä- ja vihannessektori. No me jatkamme tilanteen seuraamista. Me olemme tietoisia siitä, että tässä ei ole kysymys siis ainoastaan maitotaloussektorin kriisistä, vaan myöskin hedelmä- ja vihannessektorin kriisistä. Komissio on luvannut löytää tähän ongelmaan ratkaisun, eli ehkä interventio ostojen kautta. Sitten vilpilliset kauppamenettelyt, meidän ehdotuksemme sen suhteen, miten maanviljelijöiden asemaa parannettaisiin elintarvikeketjussa. Me olemme keskustelleet tästä neuvostossa ja parlamentissa ja olen iloinen siitä, että mietintö, joka täysistunnossa hyväksyttiin yli 600 äänellä, se toimii kannustimena meille. Ja tästä syystä toivon mukaan voimme hoitaa tämän asian tulevaisuudessa. Maanviljelijöiden asema elintarvikeketjussa on yksi tärkeimmistä aiheista meille puheenjohtajavaltiona. Puheenjohtajakauden alussa me olemme järjestäneet asiantuntijakonferenssin aiheesta ja tämä konferenssin loppuasiakirja esiteltiin ministereille – tullaan esittelemään ministeriöille 11-13 syyskuuta. Konferenssin johtopäätökset tullaan liittämään Task Force-työryhmän tulevaan raporttiin ja uskon siihen, että puheenjohtajakauden loppuvaiheessa voimme eh, neuvostossa vetää johtopäätökset tästä asiasta. Sitten jotkut esittivät kysymyksiä liittyen kansainvälisiin kauppasopimuksiin. Tietenkin maatalous on yhä tärkeämpi silloin, kun neuvotellaan vapakauppasopimuksista kansainvälisellä tasolla ja haluaisin vakuuttaa teille, että tämä aina saa aikaan keskusteluja maatalousministerien keskellä. Tietenkin se, että markkinoita avataan, se on positiivinen asia – ja tästä syystä Euroopan unioni, joka on suurin maataloushyödykkeiden viejä maailmassa, meillä on vielä kasvun varaa. Maataloustuotteiden vienti voi hieman korvata niitä tappioita, joita maanviljelijöille syntyy markkinakriisin takia. merkosuurmaiden kanssa käytävä kauppa, siihen neuvosto tulee kiinnittämään huomiota ja me haluamme varmistaa sen, että nämä kaikki sopimukset ovat tasapainoisia. Komissiolla on selkeä mandaatti, sillä on myöskin selkeät takarajat, joita ei ylitetä. Ja meidän tarkoituksenamme on varmistaa se, että maatalous ei jää häviäjän asemaan näissä vapaakauppaneuvotteluissa – ja että maatalous saa riittävän suojatason aivan erityisesti herkkien hyödykkeiden kohdalla. Sitten Yhdysvallat ja Merkosuursopimukset. Meidän tulee pitää mielessä se, että nämä ovat hyvin kilpailukykyisiä äh, kumppaneita. Niillä on omat etunsa pelissä ja kuten tekin, niin mekin haluamme läpinäkyvät neuvottelut, emmekä halua, että maatalous uhrataan jotta saataisiin etua muille sektoreille. Täällä esitettiin myöskin kysymys kumulatiivisista kansallisista sopimuksista. Me odotamme komissiolta julkilausumaa syyskuussa ja tämä asia tullaan käsittelemään neuvoston kokouksissa jossakin vaiheessa lokakuuta. Ja sitten vielä yksi mielenkiintoinen asia, joka otettiin esille ja johon jo osittain vastasinkin, liittyy Brexitiin. Tietenkin me tulemme keskustelemaan tästä, mutta meidän käsittääksemme Iso-Britannia on vielä täysimääräinen EUn jäsen ja niin kauan kuin näin on, niin sillä on kaikki oikeudet ja velvollisuudet ja sitä tullaan kohtelemaan tällä tavalla myöskin neuvostossa. Sitten vielä yksi painopistealue, joka täällä mainittiin, liittyy metsiin. Köstinger ja muut puhuivat tästä eilen aamiaiskokouksessa minulle kerrottiin, että metsätalous ei ole sellainen asia, jota tällä foorumilla tulisi käsitellä, mutta minun mielestäni EU tulisi olla maailmanlaajuinen johtaja ja sen tulisi vaatia kestävää metsänhoitoa. Kansainvälisissä neuvotteluissa me haluamme valmistaa EUn aseman maailmanlaajuisena johtajana, koska metsänhoidon metsänhoito on tiiviissä yhteydessä hiilidioksidipäästöihin ja ilmastonmuutokseen. Slovakian puheenjohtajakaudella me tulemme järjestämään kaksi tärkeää kansainvälistä kokousta, jotka liittyvät metsätalouteen, YK, metsäjärjestöjen kokous ja sitten FAOn metsäkomitean kokous. Me tulemme keskittymään siihen, että saamme aikaan yhteisiä kantoja niistä asioista, joista EU tulee kansainvälisissä kokouksissa neuvottelemaan. Puheenjohtajamaan rooli tulee samaan aikaan painottaa kantoja näissä kokouksissa. Me haluamme myöskin kiinnittää huomiota komission ehdotuksiin, joilla saattaa olla suuriakin vaikutuksia metsänhoitoon EU:ssa. ssa Näissä on kysymys esimerkiksi sektorin integrointi LULUF-lainsäädäntöön, ilmastonmuutosehdotuksiin ja myöskin biomassan kestävyysasiat silloin, kun puhutaan energiantuotannosta. Eli me tulemme hakemaan sellaisia ratkaisuja, jotka kunnioittavat metsien monimuotoista käyttöä ja myöskin kansainvälisiä kestävän metsänhoidon kriteerejä yhteistyössä tiettyjen parlamentin jäsenten kanssa ja Euroopan unionin metsäinstituutin kanssa me aiomme järjestää erityistilaisuuden, jossa keskustellaan metsien roolista ja puutavara tuotteiden tilanteesta – Tällainen kokous pidetään lokakuussa 2016 Pariisissa ja haluaisin kutsua teidät tähän tilaisuuteen. Ja sitten vielä yksi mielenkiintoinen aihe, joka otettiin esille ja johon tulee kiinnittää huomiota, liittyy yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja sen yksinkertaistamiseen. Yksinkertaistaminen, yksinkertaistaminen on aihe, joka on ollut komission ja neuvoston asialistalla jo pari vuotta. Me tulemme kiinnittämään tähän asiaan huomiota, mutta tämä ei kuitenkaan ole aihe, joka kiinnostaa yksin omaan komissiota ja neuvostoa, vaan tämä on aihe, joka erityisesti kiinnostaa maanviljelijöitä, koska liiallinen byrokratia on se, joka sitoo maanviljelijöiden kädet. Ja liika byrokratia ja hallinto lisää kustannuksia viljelijöille ja täten vaikuttaa myöskin hintojen volatiliteettiin yksittäisten tuotteiden kohdalla. Heti sen jälkeen, kun yhteisen maatalouspolitiikan uudistus on saatu päätökseen, niin kaikki osapuolet tajusivat, että eurooppalainen maatalous. Siihen liittyy paljon positiivistakin. Säännöt on laadittu niin, että niistä kuitenkin aiheutuu maanviljelijöille huomattavia kustannuksia. Ja kun me arvioimme uutta puitekehystä maataloudessa, ehkä on tässä vaiheessa liian varhaista sitä arvioida, mutta me tuemme komissiota silloin, kun se haluaa korjata lainsäädännössä niitä kohtia, joista koituu aivan erityistä taakkaa maanviljelijöille. Me tulemme seuraamaan tilannetta ja me olemme valmiita tekemään yhteistyötä komission kanssa, jos se positiivisella tavalla haluaa yksinkertaistaa lainsäädäntöä. No tähän tietenkin liittyy vihreyttäminen. Me emme voi vuoden täytännönpanon jälkeen vain todeta, että vihreyttämisessä ei ole onnistuttu. Meidän täytyy tarkastella seuraamuksia, koska vuoden kuluttua me emme voi vielä luonnossa sanoa, ovatko vaikutukset olleet positiivisia vai eivät. Vihreyttäminen ja biologisen monimuotoisuuden edistäminen ovat positiivisia asioita, mutta vihreyttäminen on myöskin, sillä on suuria vaikutuksia, jos sitä käytetään täydessä, täydessä mitassa hyväksi. Ja tämä riippuu myöskin siitä, miten sitä toteutetaan yksittäisissä jäsenvaltioissa. Me voimme keskustella siitä, miten nämä päämäärät toteutetaan, mutta joka tapauksessa Tässäkin on paljon tilaa parantamiselle. Meidän ei kuitenkaan tulisi asettaa tätä ajatusta vihreyttämisestä kyseenalaiseksi. Ja kuten aikaisemmin sanoin, me tulemme tekemään yhteistyötä komission kanssa silloin, kun komissio pyrkii yksinkertaistamaan vihreyttämisen ja vihreyttämistä ja siihen liittyviä toimenpiteitä. Ja sitten vielä yksi tärkeä aihe, joka liittyy maanviljelijöihin ja joka herättää maanviljelijöissä odotuksia, on luomuviljely. Esittelijä herra Hoisling esitti kysymyksiä luomuviljelystä. Haluaisin vakuuttaa hänelle, että Slovakia tulee jatkamaan Alankomaiden puheenjohtajamaana tekemää työtä tässä asiassa ja me tulemme keskustelemaan tästä komission ja parlamentin kanssa. Edistystä on jo saavutettu ja me tulemme jatkossa pyrkimään siihen, että saadaan aikaan lisää edistysaskeleita. Tässä vaiheessa me olemme analysoineet lainsäädännön teknisellä tasolla ja trilogeissa. Me tiedämme, että tämä on poliittisesti hyvin arkaluontoinen asia, mutta neuvoston asema on suht lähellä parlamentin kantaa. Haluan kuitenkin painottaa sitä, että tämä on hyvin tekninen asia, eli kaikki nämä yksittäiset kohdat on analysoitava syvällisesti, jotta päästään, löydetään sellainen sanamuoto, joka hyödyttää koko sektoria. Tässä suhteessa meidän mielestämme on tärkeää, että me teemme kattavan analyysin kaikista niistä tuloksista, joita tähän mennessä on jo saavutettu, jotta tehdään selväksi se, mitä lisäaskeleita tarvitaan. Me olemme valmiita jatkamaan yhteistyötä ja meidän tarkoituksena on viedä tämä asia päätökseen. Me järjestämme myöskin epävirallisia teknisiä kokouksissa, kokouksia hyvin ystävällismielisessä ilmapiirissä, eli toivon mukaan yhteistyöstä saadaan sitten positiivisia johtopäätöksiä aikaiseksi. Jos nyt olen vastannut kaikkiin kysymyksiin, toivon, että näin olen tehnyt ja toivon, että ainakin yleisellä tasolla onnistuin reagoimaan kaikkiin teidän esittämiinne huolenaiheisiin haluaisin myöskin esittää toiveeni siitä, että meidän että saamme tuloksia aikaan ja voimme hieman helpottaa maanviljelijöiden asemaa. Kiitoksia huomiosta. Paljon kiitoksia ministeri. Haluaisimme kiittää teitä osallistumisestanne ja siitä, että kerroitte puheenjohtajakauden yleisistä suuntaviivoista. Tapaaminen on ollut oikein mukava. Kiitän kaikkia valiokunnan jäseniä. Olen ihan varma, että yhteistyö kanssanne koko puheenjohtajakauden ajan tulee olemaan hyvää. Kausi tulee olemaan vaikea, mutta vaikeat puheenjohtajakaudet ovat aika kiinnostavia yleensä. Ja olen aika varma, että te ja tiiminne, no nyt on tietysti lomat edessä, mutta sen jälkeen työskentelette kovasti. Ja toivottavasti teille kuitenkin jää vähän aikaa kesälomaan pitämiseen ja toivotankin teille hyvää kesälomaa. Meillä on hyvät yhteydet teihin ja tiiminne. Sen tulitte selväksi ja varmasti jatkamme samalta pohjalta. Joten paljon kiitoksia ministeri. Tiedän, että teillä on nyt lehdistökokous. Minä olen tulossa sinne myöskin, Ja perheellä Andriota ensimmäistä varapuheenjohtajaa tämä puheenjohtajana. One of those three. the last one the That a long, long way to travel. Je vais appeler les... Pyytäisin jäseniä palaamaan paikoilleen, jotta voisimme jatkaa istuntoa. Et en particulier, j'appelle les, les équipes françaises qui sont au fond de la salle à... Ja tämä ranskalainen tiimi, heitä pyytäisin erityisesti palaamaan sieltä salin takaosasta. Très bien. Je vous propose de, de ce fait de poursuivre euh, par le point 5 de l'ordre du jour. Nyt siirrymme kohtaan viisi, jossa esitellään tutkimusta maaseudun kehittämispolitiikan toteuttamista 2015-2020. Olemme teettäneet tämän tutkimuksen tästä ohjelmasta. Tutkimuksessa käsitellään niitä valintoja, jotka jäsenvaltiot ja alueet ovat tehneet luodessaan maaseudun kehittämisohjelmia mainitulla kaudella. Sinne vertaillaan näitä valintoja myöskin edellisen kauden 2007-2013 valintoihin ja siinä esitetään joukko johtopäätöksiä maaseudun kehittämispolitiikan tulevaisuudesta EU-ssa. Toivottavasti tervetulleeksi puhujat Rava Dwyerin, joka työskentelee Gloucesterin yliopistossa yhdistyvässä kuningaskunnassa, herra Francesca Mattino, joka on Italiassa maataloustutkimusneuvostossa. Teillä on 20 minuuttia, minuuttia voitte jakaa tämän ajan keskenään. Aika on vähän lyhyt, mutta näin keskustelu etenee parhaissa aloissa. Ja meillä on sitten 40 minuuttia keskustella asiasta kaikkien jäsenten kanssa, jotka voivat reagoida keskustelussa. Samoin kuin komissiossa haluaa puhua, herra Aldo Longo on maatalouspääosaston edustaja. Kiitän, että olette täällä. Ja pitämättä puheita aina puheen vuoron ehkä ensiksi herra Dwyerille. Thank you very much, much Mr. Chairman, and good morning. Kiitos naiset ja herrat, kiitos mahdollisuudesta, jonka olet antanut meille esitellä tutkimustamme. Tämä on alustava katsaus, katsaus valintoihin, joita jäsenvaltiot ja alueet ovat tehneet jossakin jäsenvaltioissa uusien kehityspolitiikan sääntöjen puitteista, jotka ovat nyt voimassa vuoteen 2020. Esityksemme rakenne on sellainen, että ensin lyhyesti esittelemme tutkimuksen kontekstiin ja sitten joitakin päätuloksia. On tärkeää muistaa, miten asetukset ovat muuttuneet ja kehikko on muuttunut, jotta paremmin ymmärtäisimme joitakin malleja, kuvioita, joita analyysimme tuo esille. Sitten pyrimme ymmärtämään miksi valintoja on tehty, mikä motivoi valintoja. Olemme vertailleet uuden ohjelmointikauden suunnitelmia ja vanhan ohjelmointikauden toteutuneita menoja, jotta näemme, kuinka paljon suunnitelmat ovat muuttuneet aikaisempaan nähden. Ja sitten puhumme hieman syistä, joita olemme tunnistaneet näille muutoksille. Eli seuraavaksi tutkimuksen tarkoitus. Omatalousvaliokunnan asettama. Ja meidän tuli tehdä vertaileva arvio valinnoista. Joten tässä painetaan valintoja, ei anna mikään dataa. Miksi jäsenvaltiot ja alueet ovat priorisoineet tiettyjä tavoitteita muiden sijasta? Tarkoitus oli myös selvittää, missä määrin aikaisemmilta kausilta on opittu jotain. Tarkoitus oli myöskin katsoa tulevaisuuteen ja miettiä, onko jollakin näistä valinnoilla tämän vaikutusta, relevanssia yhteisen maatalouspolitiikan muutokselle kauden lopulla 2020. Keskustelut siitähän alkavat 2018. Meillä on tutkimustiimi, joka, joka vetovoimat olivat yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta jää, jonka edustaja tätä tuota, Mattiina oli, paikalla oli mukana, ja myöskin saksalainen alueellista kehitystä tutkimulla oli mukana, ja Indra, ranskalainen Dijonissa sijaitseva kollega oli mukana, ja Red Consultores Madridista. Me tutkimme maaseudun kehittämisohjelman budjettia budjetin kohdentamia varoja ja kumppanuussopimuksia, joita jäsenvaltiot ovat velvoitettuja tekemään luonnollisen koherenttien politiikkaa. Ja sitten tutkittiin myös muiden aluekehitysrahaston, sosiaalirahaston, kalastusrahaston ja rahaston päätöksiä, eli muita eurooppalaisia rahastoja. Tarkastelimme suunnitelmia, parakäyttösuunnitelmia varhaisempia vekaukseen me tarkistelimme kansallisia päätöksiä 28 jäsenvaltiossa, tarkistelimme asioita yksityiskohtaisemmin niitä jäsenvaltioita, joissa on paljon alueellisia päätöksiä. Nähdäksemme missä määrin kansallisen tason trendit toteutuvat myöskin jäsenvaltioiden alueella. Me myös keräsimme laadullista informaatiota asiantuntijoita, joiden kanssa olemme työskennelleet vuosia ja näin kaikissa jäsenvaltioissa kuullaksemme, mitä he pitävät tärkeimpinä, tärkeimpinä käyttövoimana, mitkä ovat pääprioriteetit, päähuolenaiheet, jotka ajavat uutta ohjelmointia. Tässä poliittisessa kontekstissa siihen kuuluvat uudet asetukset, täytäntöpanoasetukset ja uuden politiikan tukijärjestelmä. Mutta se oli radikaali aikaisempaan nähden, pikemminkin evoluutionaarinen muutos. Mutta tärkeää on, että on pyritty istuttamaan maaseudun kehittäminen yhteiseen maatalouspolitiikkaan, jossa kehikko on laajempi ja johdonmukaisempi, jossa käytetään kaikkia rahoituslähteitä ja jäsenvaltioita. Käytetään paljon enemmän pohtimaan kaikkien rahastojen täydentävää käyttöä, mitä ei ehkä ennen ole niin paljon painotettu. Siirtymään myöskin näistä maaseudun kehittämisohjelman kolmesta pilarista – ja jo neljäs silloin oli liiderohjelma, ja tästä on siirrytty strategisempaan lähestymistapaan, jossa on kuusi prioriteettia. Ja tässä on viesti jäsenvaltioille, niin että niiden pitäisi miettiä enemmän tarpeita ja niiden täyttämistä. Konteksti oli vaikea, koska talouskriisi on johtanut maatalouspolitiikkaan rahoituksen vähentymiseen, mutta rahoituksen muuttuessa on annettiin paljon enemmän mahdollisuuksia reagoida tilanteeseen eri tavoin. Olemme analysoineet, miten voimavarojen kohdentaminen maaseudun jättämisessä oli kokonaistaisempi, mutta koska jäsenvaltiolla oli mahdollisuus siirtää rahapilarista yksi pilarin kaksi. Tutkimme myös ää, äh, yhteisrahoitusta ja täydentävää kansallista rahoitusta, minkä kokonaisvaikutuksena nykyhinnoin mitattuna maatalon kehittämismenot ovat hieman korkeammat 28 jäsenvaltiossa kuin edellisellä ohjelmointikaudella, mutta jos rahoituksen tasapainoa jakautumista jäsenvaltiossa tarkastelee sinne tapahtuu muutoksia. Jossakin jäsenvaltiossa varainkäyttö on vähentynyt, toisissa lisääntynyt. Ja se on vaikuttanut valintoihin. Esimerkiksi jos ajatellaan maata, jossa budjetti on leikattu merkittävästi, se vaikuttaa selkeästi ohjelmointiin. Ohjelmointi on fokusoitumpaa. Ja ne, joissa menot ovat kasvaneet, siellä kunnianhimo on kasvanut. Jos tarkastellaan uutta asetusta, se on pitkälti samanlainen kuin edellinen, mutta siinä painotetaan enemmän yhteistyötä, pyrkimystä suunnitella ja aikaan saada yhteistyöohjelmia ja yhteistyöprojekteja, joiden vaikuttavuus olisi ehkä suurempi kuin aikaisempi. Ja painetaan myös uudella tavalla innovointia ja eurooppalaista innovointikumppanuutta. Meillä pyritään rohkaisemaan viljelijöiden läheisempään yhteistyöhön tutkimuslaitosten kautta kanssa. Ja pyritään siihen, että luotaisiin kestävämpi ja kriisinsietokykyisempi maataloussektori. Jotakin toimia poistettiin, kuten varhaiseläkejärjestelmä poistettiin vaihtoehtojen joukosta ja erityis toimet, jotka olivat edellisellä ohjelmointikaudella erityisesti 2004 2007 liittyneelle jäsenvaltiolle poistettiin, koska arvioitiin, että liittymiskauden ohjelmat ovat täyttäneet tehtävänsä. On myös tärkeää huomata, että vaikka kehikko sinänsä tarjoaa aika paljon joustavuutta jäsenmaille reagoida strategisesti tarpeiden ja prioriteettien tien mukaan. Ja miten tämä nyt sanoisi, se koneisto, joka tukee joustavuutta, on muuttunut paljon monimutkaisemmaksi. Palaan tähän myöhemmin, koska se on vaikuttanut merkittävästi tehtyihin valintoihin. Eli resurssimuutokset ensin. Tässä taulukossa on lyhyesti rahoitusmuutokset vanhasta uuteen kauteen – pilarien yksi ja kaksi alla YMP-rahoituksessa. Näette, että jotakin se valtioita, jossa maaseudun kehittämisbudjetti on kasvanut, samaan aikaan kun niiden suorien maksujen budjettipilari yhden alla on pudonnut merkittävästi, ja se on vaikuttanut valintoihin. On muita maita, joissa molemmat pilarit ovat kasvaneet, ja maita, jossa vain suorat maksut tai sanon kehittämismaksut ovat kasvaneet. Ja on joitakin maita, joissa maksut molempien tänä alla ovat kasvan, pudonneet. Kaikki tämä on kontekstin kannalta tärkeää. Pitää muistaa, että lähtökohtaisestikaan ei ole tasaista. Jos vertailemme varankäytön suhteellista intensiteettiä joko maa-alaan verrattuna tai maaseudun työvoimaan suhteutettuna. Näistä kartoista näette, että varankäytön intensiteetin erot ovat suuria. Joskus tämä johtuu historiallisista syistä, eli poliittisista huolista, joita maissa oli, kun ne liittyvät EU-hun. Tämä voi painaa enemmän kuin nykytilanne. Mutta tähän komissa pyrkinyt puuttumaan – säätämällä ohjelmia joka kerta, kun niitä uudistetaan. Sitten näyttelemme uusia ohjelmia ja prioriteetteja. Nämä kuusi EU-tason prioriteettia, joista vain viiteen liittyy korvamerkittyjä varoja. Ensimmäinen tiedonvaihto. Tavallaan kaiken kattava prioriteetti, joka toteutuu kaikissa muissa kohdissa, koulutus ja tiedon jakaminen ovat, ovat tällaisia, joten voimme tarkastella oikeastaan vain näitä viittä muuta prioriteetteja. Tässä on menojen volyymit ja prioriteetteihin kohdennetut varat suhteellisesti, koska tässä näkyy sitten tätä erilaistumista Euroopan eri kolkissa. Yksinkertaistaen näemme, että että pohjoisessa lännessä yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Skandinavia, Pohjoismaat, sillä panettaan ympäristöä aivan prioriteettina maatalouden kehittämisohjelmissa, kun taas Bulgarissa, Romaniassa ja sen kaltaisissa maissa ja Saksan itäisissä pohjoisissa osissa on painotettu maaseudun kehittämistä laajemmin, ma- sosiaalista syrjäytymistä, maaseudun työttömyyttä ja yhteiskunnallisia ongelmia on on priorisoitu enemmän. Jotkut jäsenvaltiot panostavat kovasti maanviljelyyn kilpailukykyyn. Puola on näkyvässä merkki tästä. Samoin jotkut Itämeren maat, Baltimaat. Tämä näkyy myös Portugalissa ja jossain muissa maissa. Kaksi muuta prioriteettia. Ensinnäkin maanviljely, joka kestäisi ilmastonmuutokseen. Ja periaate kolmonen, joka keskittyy riskinhallintaan ja elintarvikeketjuun Näitä käytetään vähemmän laajalti jäsenvaltiossa, mutta toteaisin erityisesti, että ilmastotavoite, sitä saadaan aika voimakkaasti jossakin eteläisessä maissa. Siihen on syynsä Espanja, Portugali, Malta. Siellä varsin laaja osuus toimista menee tälle sektorille. Eh, energiaketjun hallinta ja riskihallinta on erityisen voimakas tekijä Italiassa. Italiassa ovat kehittäneet tätä aika pitkään, niin se on tärkeä asia heille. kun siirrytään aluetasolle maissa, joissa on paljon alueellisia kehittämisohjelmia, näemme jotakin mallia. Saksalainen instituutti on kehittänyt tämän lähestymistavan. Tässä on hieman erilainen tapa luokitella asioita, ei ainoastaan strategiselta näkökannalta, vaan myös alueellisesta näkökulmasta. Tänään me samanlaista erilaistumista joissa Saksan eteläisissä osavaltioissa panetaan kovasti ympäristöä, pohjoisessa ja idässä paljon enemmän maaseudun kehittämistä laajasti otettuna. Jotain paikallisen tila, taloudellisen tilanteen ja prioriteettien välistä kytköstä tässä näkyy. Tarkastellessamme ohje, uusien ohjelmien valintoja laajemmin on selvää, että enemmän resursseja panostetaan harvempiin toimiin verrattuna aikaisempaan kauteen. Ne ikään kuin miettivät, miten edellisellä kaudella onnistuttiin tai epäonnistuttiin, ja me ajatellaan, että pitäisi panostaa muutaman asian, jotka ovat meille tärkeitä. Ja tämä kuvio osoittaa 28 jäsenvaltion prioriteettit Ja näemme, että fyysiset investoinnit, jotka on perinteisesti liitetty kilpailukykyyn maassa, maataloudessa. Sinne on kohdennettu eniten varoja, mutta aika lähellä sinne perässä tulevat ympäristötoimet. Ja luonnon haitat ovat siis toinen, kakkosena ja sitten maatalouden ilmastotuki hyvin lähellä kolmasena. Ja nämä kolme toimenpidettä kattavat lähes puolet menoista. Se on tärkeä huomio näitä, että olemme tehneet kartan myöskin, jossa tämä on jaettu jäsenvaltiokohtaisesti. Jos kohdentamista vertailemme vanhan ja uuden kauden välillä, niin pari asiaa tästä diasta. Kummallakin kaudella on käytetty paljon varoja muu, muutamaan alueeseen. Budjettimuutokset ovat johtaneet, että kokonaisvaran käyttö on laskenut, mutta on kiinnostavaa todeta, että – metsätalouden investoinnit ovat merkittävästi vähentyneet. Ja jotkut laajempaan maaseudun kehittämiseen pyrkineet ohjelmat ovat myöskin pienentyneet huomattavasti. Toisaalta LIDER-ohjelman rahoitus on kasvanut merkittävästi. Osittain siksi, että uudessa ohjelmoinnissa uusia jäsenvaltioita velvoitettiin laittamaan 5 prosenttia LIDER-ohjelmaan. Vanhassa jäsenvaltiossa sanovat 5 prosenttia kummallakin kaudella riskinhallinta on, on lisääntynyt uusien toimistamien joukossa, koska se oli aikaisemmin politiikan ensimmäisessä pilarissa, se toimii 16 yhteistyö, jossa on paljon vaihtoehtoja, joita kovasti edistetään uudessa kehikossa. Se, sen varan käyttö on myönteisesti kasvanut aika paljon. Pyrimme vertailemaan vanhan ja uuden ohjelmointikauden varainkäyttöä ja tarkastelemaan jäsenvaltiotasolla muutoksia – katsomme, tehdäänkö mitä ennenkin vai onko muutoksia. Ja tässä taulukossa pyritään nopeasti osoittamaan, mitä johdonmukaisuutta ja mitä muutoksia kausien välillä on tapahtunut. Nämä pinkit neljät vaaleanpunaiset ovat maita, jotka eivät ole kovastikaan strategiaa muuttaneet varjon kohdentamisen suhteen kahden kauden kesken. Vihreät neljät esittävät maita, jotka ovat siirtyneet vihertämiseen, ympäristömuutoksiin ja sitten oranssinväriset neljät kertovat maasta, jotka ovat siirtyneet vastakkaiseen suuntaan suhteellisesti vähemmän ympäristöä ja enemmän joko laajempaa maaseudun kehittämistä tai kilpailukykyä. Kuva on aika konservatiivinen, mutta jotakin kiinnostavia muutoksia on. Ja vähän enemmän painetaan ympäristöä edelliseen kauteen nähden. Teemme saman alueellisella tasolla niissä maissa, joissa on paljon alueellisia ohjelmia. No, tässä on samanlainen kuvia Italian alueelle. Tästä, että nämä vaaleanpunaiset neliöt eivät ole muuttuneet, muuttuneet kovin paljon, mutta sitten on joko neliöitä, jotka osattavat, että prioriteetit ovat muuttaneet. Aika moni alue painottaa ympäristöä aikaisempaa enemmän. Kun alueellisia maaseudun kehittämisohjelmia tarkastelee näissä ja näissä jäsenmaissa, jossa teemme yksityiskohtaisempaa analyysiä. Näemme, että nämä kuviot, mallit ovat aika samanlaisia kuin jäsenmaiden tasolla. Mutta ymmärrämme syyt hajautetummalla tasolla, koska tunnemme nämä jäsenvaltiot. Me mitä näistä syistä. Näemme, että Italiassa, Saksassa, kun alueella on erityisiä kasvutarpeita ja työttömyyden vähentämistarpeita. Strategia panostaa maaseudun talouteen investointiin laajalti. Ja Espanjassa on tietoisesti ilmeisesti päätetty, että jos on alueita, joissa on paljon taloudellisia ongelmia, siellä panostetaan investoimalla maatalouteen. Eli saman ongelman on reagoitu eri tavoin eri maissa on joitakin reaktioita, jotka heijastavat uusien säädösten monimutkaisuutta. Jotkut varkaammat alueet kokevat ehkä, että pitäisi toimia myös monimutkaisemmin, vähän haastavammalla tavalla. Saksassa esimerkiksi Tunin instituutin asiantuntijat selittävät meille, että jotkut toimet ovat sellaisia, että niitä ei ohjelmoida enää maaseudun kehittämistä alueella. Ne ovat yksinkertaisesti valtionapua koska viranomaiset lähtevät arvioivat, että haastavia toimia on liian hankala toteuttaa EU-kehikon kautta, koska se on liian rasittavaa tai liian vaikeaa pyörittää. He toteuttavat kansallisia ohjelmia sen sijaan. Ja se on tärkeä huomio. Ranskassa vuorostaan, jossa varoja on enemmän, ollaan sitouduttu enemmän varojen käyttöä ohjelmoinnissa pyritään kasvattamaan yhteisrahoitusastetta, jotta saataisiin enemmän toimia aikaan. Oikeastaan nähdään nähdä Italiassa, miten jotkut Italian pohjoisemmat alueet innovoivat. Puhun aikaisemmin strategisista prioriteeteista ja sitä, että Italia priorisoi erityisesti elintarvikeketjun ketjun toimia ja uuden yhteistoimintavälineen alueella alla me näemme paljon kiinnostavia toimia. Tämän yksinkertaisen harjoituksessa vertailimme tätä EU-tason resurssin käyttöön ja seuraavat päätökset tarpeita. Tämä on erittäin yksinkertainen kuvio. Me käytämme prokseja tarpeille EUssa ja läheisin suhde ja semmoinen prioriteettien ja suhteellisten tarpeiden indikaattoreiden välillä on tämä – jossa on yhtäältä köyhyysriski ja yhteiskunnallisen syrjäytymisen riski, josta meillä on dataa, ja sitä vertaisimme siihen, missä määrin ohjelmat ovat priorisoineet maaseudun kehittämistä ja sosiaalista osallistumista laajemmin. No, tässä on positiivinen korrelaatio. Maat, joilla on suurimmat tarpeet, panostaa tähän enemmän, mutta jos muita prioriteetteja tarkastelee, on vaikeampi nähdä tai su- no, suorittaa tai olla varma, että tilastollinen suhde on robustilla pohjalla. Tähän konteksti saattaa vaikuttaa. Jos tarkastellaan esimerkiksi suojeltujen alueiden ympäristömerkitystä ja ympäristöprioriteetteihin panostamista, niin näyttää sillä, että mitä enemmän suojeltuja alueita, sitä vähemmän varoja käyttää ympäristöä. Ehkä se on rationaalia. Ehkä se riippuu siitä, miten näitä alueita suojellaan. Ja sitten kyky panostaminen ja suhteellinen kilpailukyky. Näiden kahden välillä ei näkynyt mitään suhdetta. E- ehkäpä maaseudun kilpailukykyyn panostetaan riippumatta siitä, mikä on arvio kilpailukyvystä. Muutama idea lopuksi. Rakkaisin teitä, jos teillä aikaa on. Lukekaa raportin loppupäätelmät ja katsokaa jotakin näitä perusteita yksityiskohtaisemmin. Kokonaisuudessaan reaktiot uuteen ohjelmointikauteen odotin uusiin ohjelmiin ovat olleet aika konservatiivisia. Monet jäsenvaltiot ja alueet Laitat sanomaan, että eletään tasaisesti – pidetään samat prioriteetit. Jos toimenpiteiden varainkäyttöä vertailee, mitä kuvioita siitä syntyy, vara, on aloitella varankäyttö on vähentynyt, varankäyttö on vakautettu, on pantu varoja harvempiin ohjelmiin. Ja nyt selkeästi vähemmän käytetään yhteensä maatalouspolitiikan varoja laajempaan maaseudun kehittämiseen maatalouden ulkopuolella. Jotkut osista ohjelmista ainoastaan Leader on ainoa väline, joka panostaa maaseudun kehittämiseen laajemmin suhteessa siihen, että muuten varoja käytetään selkeämmin maanviljelyyn ja ympäristöhallintaan. Komission uusi asetus. Tulee paljon uusia välineitä. Mainitsin riskinhallinnan. On myös mahdollisuus pyörittää alaohjelmia, jos halusi panostaa tiettyihin alueihin räätälöidyn lähestymistavan. Oli myös ensimmäistä kertaa mahdollisuus käyttää rahoitusvälineitä. Hyvin harvat näistä uusista välineistä olivat hallinnointiviranomaisten käsissä suosittuja. Yhteistyöväline on poikkeus, jota käytettiin monin eri tavoin. Meillä on paljon analyysiä siitä riskinhallintaa ei ole paljon tehty. Tämmöiset alaohjelmat, niitä ei valittu, koska koettiin, että siinä on taas byrokratian lisäkerros jo aika monimutkaisessa ohjelmoinnissa. Rahoitusvalinnat käytetään hyvin vähän. Kun kysymme yhteistahoilta jäsenvaltiosta, mikä vaikuttaa, mikä vetää, tuli sellainen tunne, että läksy oli opettu sitä kaudelta sen suhteen, mikä toimii, mikä on helppo hallinnoida – mikä hankala hallinnoida. Talouskriisi selkeästi vaikutti. Ja kuten edelleen pohja totesi, ensimmäisellä äärimmäiset sääilmiöt, jotka saattavat liittyä ilmastonmuutokseen tai sitten ei, johtivat myöskin priorisointiin ja sen muutoksiin. Kuulimme, että komissiolla oli aika suuri vaikutus ohjelmointiin, erityisesti pyrkii varmistamaan, että ympäristöprioriteetit otetaan huomioon. Ja jonnekin maiden lobbeja, sidosryhmiä pidettiin erittäin tärkeinä vaikutuksina. Ja rahoituksen koordinaatiossa sanako enemmän merkkejä, että niin yhteinen niin maatalouspolitiikka, vaan kehittäminen ja muut varat, mitä käytetään enemmän. Jonkun verran on myös innovoivia, innovoivia välineitä, innovoivia ohjelmia Tietyllä alueella painetamme yhteistyöohjelmia, vaikka olemme erittäin varhaisessa vaiheessa ohjelmointia, jotta voisimme tehdä selkeitä loppupäätelmiä. Näemme pari vuoden kuluttua, johtavatko nämä uudet valinnat innovointin kentällä että myös ruokaketjun toimenpiteet ovat osittain kiinnostavia ja kiinnostava nähdä, mitä Italian alueet tekevät. Kokonaisuudessaan päähuolenaiheeni on, että komissio on tässä asetuksessa pyrkinyt luomaan jotain sovellettavampaa, jotain, joka pitäisi helpommin soveltaa paikallisiin oloisiin, joka mahdollisesti mahdollistaisi siis strategisemman varojen kustannustehokkaan käytön, mutta samaan aikaan he ovat luoneet varsin paljon monimutkaista luovan kehikon, joka vaikuttaa ohjelmien preferenssiin, toteuttamiseen ja raportointiin, ja jos tulee merkittävä vaikuttava tekijä ohjelmointiin ja toteuttamiseen, se saattaa haitata edistymistä varaan käytössä. On hankalaa, jos hallinnat ja viranomaiset joutuvat kohdentamaan, suuntamaan varoja alueelle, jossa varankäyttö on helppoa verrattuna alueisiin, jossa varankäyttö on tarpeellista. On, on myös trendi, jossa suorimaksojen määrät ovat alentuneet ja maaseudun kehittämistä pyritään sitä käyttämään kompensoimaan ottamalla käyttöön erittäin laajoja alueellisen kehittämisen ohjelmia. Jos komissio pohtii, mitä ensi uudistuskaudella pitäisi tehdä, tämä yksinkertaistamisen keskittynyt debatti on puhuttanut lähinnä pilari yhteen, mutta myös maaseudun kehittäminen pilari kaksi on tärkeä. Jos emme helpota sitä, että jäsenvaltiot olisivat kunnianhimoisia ja, in, ja se innovoivia alueellisten tarpeiden tyydyttämisessä. Se on karhun palvelus Euroopan kunnianhimolle kestävän maatalouspolitiikan luomisessa yhteisen maatalouspolitiikan alla. Kiitos. Merci, merci à vous pour cette... Paljon kiitoksia tästä erinomaisesta raportin esittelystä. Ja nyt käynnistämme keskustelun. Edustaja Petir on pyytänyt puheenvuoroa. Hvala, gospodine predsjedniče. E, Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin kuulla asiantuntijoiden mielipiteen, koska he pystyvät analysoimaan tilannetta. Kroatia on uusi eu jäsenvaltio ja tähän saakka Kroatia ei ole pystynyt hyötymään juuri ollenkaan maaseudun kehittämisrahastosta. Meillä on myöskin ollut tiettyjä vaikeuksia. Esimerkiksi entinen maatalousministeri järjesti tarjouskilpailun toimesta yksi yksi Ja tytäryhtiöt saivat suositumuskohtelua ja rahoja ei sitten toimitettu eteenpäin. Tällä välin kuitenkin äh, hallitus vaihtui ja uusi ministeri ei jatkanut prosessia. Tämä tarkoittaa sitä, että melkeinpä 500 miljoonaa äh, kruunaa on, on nyt jumiutettu, eli hallitus ei löydy, löydä ratkaisua, eli olemme umpikujassa. Mitä meidän tulisi mielestänne tehdä? Tulisiko meidän peruuttaa tarjouskilpailu, joka äh, julkistettiin epäreilujen äh, sääntöjen puitteissa vai tulisiko meidän vai peruuttaa ne rahat, jotka jaettiin yrityksille väärin perustoin vai olisiko teillä, olisiko teillä joku kolmas ehdotus ja minkälaisella aikavälillä meidän tulisi käyttää nämä rahat, jotta niitä ei sitten menetetä? Kiitos. E, hvala za besedo. Najprej iskrena hvala za študij. Ensinnäkin kiitokset tästä selvityksestä, joka osoittaa meille, miten asiat e, tapahtuvat Euroopassa ja miten, mitä jäsenvaltiot odottavat maaseudun kehittämisen ohjelmista. Olisi muutama kysymys. Kuulimme tänään Slovakian puheenvuoron, joka on neuvoston puheenjohtajavaltio. Ja pääasia viime aikoina Euroopan parlamentissa on ollut maatalousyritysten tilanne ajatellen kaupan käytäntöjä, jotka ovat sopimattomia ja Ajatellen tätä tilannetta, joka on markkinoilla, ajatellen myöskin ympärist- ilmastonmuutosta, pitäisi tarkastella asioita näiden niin kannalta, niin Miten te näette, onko tämä elementti otettu mukaan maaseudun kehittämisen ohjelmiin? Minä tiedän, että ensimmäinen pilari tässä on vielä tärkeämpi. Te totesitte, että ennen kaikkea Italian pohjoisalueilla voidaan nähdä, miten elintarvikeketju on organisoitu. Ja se, mitä markkinoilla tapahtuu ja miten viljelijät järjestäytyvät ja miten elintarvikeketjut organisoidaan, on hyvin tärkeää vastustuskyvylle. Oletteko sitä mieltä, että hallinto elintarvikeketjussa on asioita, pitäisi korostaa enemmän näissä maaseudun kehittämisen ohjelmissa? Merci, Monsieur Kiitos. Meillä on vielä viisi puheenvuoropyyntöä. En rajaa puheaikaa. Siis vielä viisi puheenvuoropyyntöä. En rajaa puheaikaa, mutta jos voitte kuitenkin ilmaista asianne tiiviisti, jotta voimme päättää tämän osion kokouksesta 11.30 mennessä. Herra Anju. So I wasn't planning on speaking any extra time. I've got two questions. En ajatellut edes puhua, mutta niin pitkään. Meillä on kaksi kysymystä ja sana ilmaista mainitaan molemmissa. Voisiko vähän selittää laajemmin kahta lausetta? Ensinnäkin ilmasto, riski ja kestävä maatalous. Ymmärränkö minä oikein tämä termi? Mitä se tarkoittaa? Kuinka paljon varoja tässä on? Mitä minun pitäisi muuttaa viljelytapaani, jotta viljelisin ilmastoresilientillä tasolla, tavalla? Ja sitten maatalous, ympäristö, ilmastoapu, mitä se on? Merci, monsieur Agnew. Kiitos. Sitten De Castro. Si, grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Aluksi onnitteluni tästä mielenkiintoisesta selvityksestä. Siinä sen kautta voimme nähdä saada mielenkiintoisia näkymiä asioihin, mutta yksi kysymys, joka oli sitten yhdessä asioista, että puhuitte, olivat äh, toimenpiteiden keskittyminen. Eli vähemmän tällaisia suuria toimenpiteitä jäsenvaltiossa. Eli siis toimenpiteet, joita, jotka vähemmän ovat yhteydessä eurooppalaisiin kriteereihin. Eikö olisi pyrittävä yksinkertaistamisen, koska maat, joilla on paljon tällaisia alueellisia kehittämisohjelmia, eikö se parempi keskittää ne ja niin, että saavutettaisiin kansallisia toimenpiteitä, että esimerkiksi ympäristötoimenpiteitä, ne nyt välttämättä ole samanlaisia kaikkialla, kaikissa, kaikilla alueilla. Eikö olisi yksinkertaisempaa saada ottaa käyttöön vain yksi ainut toimenpide, joka olisi kaikki kannalta samankaltainen, niin että jaettaisiin kaikkia eri alueille, joissa viime kädessä kuitenkin toimenpiteet näyttävät tämän samankaltaiselta. Kiitos sitten Hausle. Ja kiitoksia. Kiitos myös tästä esityksestä. Minut yllätti se, että on näin valtaisia eroja jäsenvaltioiden välillä. Olin aina ajatellut, että toinen pilari olisi väline, jota olisi semmoinen jonka väline, joka on keskeinen kaikissa jäsenvaltioissa, jota pitää prioriteettina, mutta se, että volyymi on vähentynyt suorastaan massiivisesti, ja emme ole suinkaan yhtenäisellä linjalla, vaikka nyt tietysti voi pitää arvosta sitä, että on hyvä, että on hyvin individualistisia lähestymistapoja eri jäsenvaltioissa. Näyttää siltä, että Euroopassa monet asiat ovat täysin menossa eri suuntiin ajatellen sitä, mitä varoilla tehdään. Myönteistä tässä on ehkä se, että ympäristötoimenpiteet maatalouden piirissä ovat lisääntyneet, mutta ehkä voitte vielä selittää sitä, mikä tähän liittyy, että koska on suuria eroja jäsenvaltioiden välillä. Ja mitä nämä maatalouden ympäristötoimenpiteet, mitä ne ovat? Ovatko ne luonnonsuojelutoimia vai ovatko ne ekologisen luomuviljelyn tukemista vai ovatko ne jotenkin yhdistettävissä toisista voidaanko tätä jotenkin eriyttää? Ja sitten leader-ohjelman lähtökohdat, nehän ovat sellaisia, että ne ovat nousseet kaikissa jäsenvaltioissa. Mitä vaikutusta, niillä, mikä niiden laajuus on kaiken kaikkiaan? Onko se teistä sellainen väline, jota voidaan edelleenkin laajentaa? Ja kolmanneksi integroidut lähestymistavat maaseudulla, jossa myöskin talouden toimijat vedetään mukaan. Voitteko sanoa, missä olisi tällaista, siis miksi markkinointialoitteita, joista voidaan sanoa, että ne ovat hankkeita – joita Euroopassa kaikissa jäsenvaltioissa pitäisi edistää? Merci. Kiitos. Sitten Aguilera. Kiitos puheenjohtaja. Niin, ennen kaikkea haluaisin onnitella tässä selvityksestä, joka on hyvin mielenkiintoinen. On mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu näille maaseudun kehittämisohjelmille ja mielenkiintoista nämä vertailut, joita te esititte konkreettinen kysymys eräästä asiasta, joka on perustavanlaatuinen, niin haluaisin tietää, mikä on ollut maaseudun kehittämisohjelman yhteinen toiminta ajatellen myöskin kansallista tasoa. Onko tällä ollut jotakin merkitystä ajatellen tukea, jota on annettu nuorille, nuorten nuorille, ja sitten tarjouksien lisääntyminen, siis nuoret, ja tällainen tarjouksien keskittyminen, ne ovat sellaisia asioita, jotka ovat mielenkiintoisia. Tämä on suuri haaste, johon meidän on tartuttava. Haluaisin myöskin kuulla tälläkin näitä konkreettisia kommentteja tästä maaseudun kehittämisen ohjelmasta. Merci, Monsieur Flanagan. Kiitos sitten Flanagan. Uh, thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Hamisen sen Hogan puhuu yksinkertaistamisesta. Ja pilari yksi on hänen prioriteetteissään ensimmäinen. Tämä on vähän ällistyttävää. Omassa maassani ainakin pilari kakkonen rahoittaminen on sellainen, että täytyisi olla Einstein ja naimisissa Einsteinin olekaan naapurin kanssa, että ymmärtäisi, mistä siinä on kysymys. Mutta selittäisitkö meille, miksi me yksinkertaisesti meitä, joka ei ole monimutkaista, ennen kuin me me jotain, joka on niin monimutkaista, että löydä edes sanaa kuvaamaan, miten monimutkaista se on. Kiitos. Kiitos Flanagan. Ja sitten ennen kuin pyydän komissiota puhumaan ja teille mahdollisen vastausta, niin ensinnäkin kolme omaa kommenttia. Niin haluaisin ensinnäkin kiittää tutkimuksen laadusta ja sitten kolme kysymystä. Voisitteko te kirj- kertoa, eh, että tämä monimuotoisuus on otettu huomioon. Ja sitten leader eh, yleisesti ottaen etenee. Ja tämä lähestymistapa mahdollistaako se et, sen, että voitaisiin eh, alueilla hieman saada lisää dynamiikkaa lähestymistapoihin. Ja tätä ei voida vahvistaa ilman, että ensimmäistä pilaria vahvistetaan. Suunnitteletteko sellaista, että jollakin tavalla tasapainotettaisiin uudestaan, koska on asioita, jotka, ovat jo, jotka on jo viety päätökseen, ja sitten esimerkiksi kulttuuri ja maaseudun kehittäminen, jotka ovat toisessa pilarissa, siellä on vielä kehittämisen varaa. Tästä haluaisin saada teidän mielipiteenne. Ja nyt antaisin puheenvuoron herra Longolle komissiosta, jos hän haluaa tätä, tätä raporttia kommentoida. Presidente, brevemente, prima per sottolineare... Aivan lyhyesti. Minä haluaisin sanoa, että olemme tietysti erittäin kiinnostuneita tästä selvityksestä, joka on tehty erittäin perinpohjaisesti. Työ on erinomaista. Se täydentää sitä, mitä me olemme tehneet tällaisena etukäteisarviona. Asia, josta haluaisin puhua, on se, että me olemme hyvin ilahtuneita siitä, että liiderin kohdistuu edelleenkin suuri kiinnostus, ja sitten on tätä, näitä uusia yhteistyötoimenpiteitä, siis kumppanuutta, joka liittyy maatalouden uudistumiseen, semmoista hyvin tärkeää. Ja on hyvä, että meillä on enemmän johdonmukaisuutta suunnittelussa, että ohjelmat yleisesti ovat keskenään yhteensopivia ja tämä on sujunut hyvin ja, ja tämä, että kaikki on sujunut hyvin, voidaan sanoa, että se on alueiden ansiota jäsenvaltioissa. Sitten kielteisistä asioista, jotka tälläkin esitettiin kielteisinä, eli rahoitusvälineet eivät vielä ole oikein osoittaneet vaikutusta. Me teemme intensiivisesti yhteistyötä Euroopan investointipankin kanssa ja viime kädessä jäsenvaltioiden alueilla – pyrimme tekemään samalla enemmän julkisuutta näille rahoitusvälineille. Me teemme yhteistyötä esimerkiksi monilla alueilla Italiassa, jotta saadaan tällainen väline, joka voisi olla sovelias monille alueille, joka mahdollistaisi sen, että voidaan saada rahoitusta luottoja. Mitä tulee sitten yksinkertaistamiseen, toisen pilarin yksinkertaistamiseen, sehän on yksi prioriteetti, joka komission jäsenellä on. Intensiivisesti pyrimme tekemään konkreettisia yksinkertaistamisehdotuksia. Olemme intensiivisesti pohtineet tätä asiaa niin, että jäsenvaltiot ja alueet voisivat toteuttaa asioita yksinkertaisemmin, jotta näiden äh, toimienpiteiden soveltaminen olisi avoimempaa, mikä tekisi viljelijöidenkin elämän helpommaksi. Kiitos. Merci, euh, monsieur Longo. Paljon kiitoksia herra Longolle komissiosta. Ehdottaisin, että Mathieu de Generi äh, työstätte näitä suunnitelmia jokaisessa jäsenvaltiossa, jotta saadaan investoinnit ja suunnitelmat yksin. Tämä auttaisi, me voisimme auttaa tämän kysymyksen ratkaisemista jäsenvaltiossa tai alueilla, jossa näitä ohjelmia hallinnoidaan. Ja nyt annan puheenvuoron sitten tutkijoille, jotta he voivat vastata näihin olennaisiin kysymyksiin, joiden kautta ehkä vielä tutkimusta ne voidaan parantaa. Thank you again very much. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia erittäin kiinnostavista kysymyksistä. Ensin pyytäisin kollegaani Francesca Mantinosta, Mantino puhumaan Italian kokemuksista ja ruokaketjusta. Vastaan sitten muihin kysymyksiin. Okay. Um, grazie. Dunque... Kiitos. Kuten sanottiin esityksessämmekin, yksi avainasioista on tämä elintarvikeketjuun panostaminen. Ja tämä oli erityinen Italian piirre, koska Italiassa toimenpiteitä maaseudun kehitysohjelmissa suunnitellaan eteenpäin suuntautuvasti. Siellä ajatellaan asioita maatalousteollisuuden, elintarviketeollisuuden, agribisneksen näkökulmasta. Ja se on arvokas lähestymistapa joka saattaa auttaa meitä ratkaisemaan joitakin ongelmia, jotka täällä on mainittukin. Eli näin me pyrimme ää, siihen, että arvo jakautuu tasapuolisesti tuotantoketjussa. Ja näiden elintarkeketjuohjelmien innovoiva piirre on, että siinä pyritään saman aikaan sopimuksia ää, primäärituottajien ja teollisuuden kesken. Pyrimme organisoimaan elintarviketuotantoketjun mahdollisimman hyvin, koska organisointi on heikompia kohtia monilla alueilla tässä maataloustuotannon ketjussa. Ja se oli yksi tärkeimmistä, ei ainoastaan aikaisemmassa suunnittelussa. Olemme jo onnistuneet ja toivomme, että voimme onnistua vielä paremmin tulevaisuudessa. Haluaisin myös mainita yksinkertaistamisen. Kysyttiin, miksi me Miksi pitäisi yksinkertaistaa asioita kakkospilarissa? On kolme aloitetta, joita täytyy pohtia yksinkertaistamisen kannalta. Usein sanotaan, että yksinkertaistamista tarvitaan lisää, mutta tämä on yleisluontoinen lausuma, jolta puuttuu fokus pitäisi keskittyä kolmeen tärkeään asiaan, joissa yksinkertaistamista tarvitaan. Ensinnäkin ensimmäisen ja toisen pilarin yhteydet erityisesti vihertämisen ja maatalouden ympäristötoimien kesken. Komissio on pyytänyt tekemään selkeän eron näiden kahden välillä, mutta tämä rajaveto johtaa siihen, että Meillä on koko joko sääntöjä, jotka ovat erittäin kapeasti määriteltyjä, mikä monimutkaista asioita. Joten yksinkertaistamisen suhteen meidän pitäisi panostaa selkeyttämään vihertämisen ja maatalouden ympäristötoimien välinen rajaveto. Jos me onnistumme siinä, me helpotamme viljelijöiden elämää. Toinen yksinkertaistamisen liittyvä kysymys on maaseudun kehittämispolitiikan ja kohesiopolitiikan välinen suhde. Tässä on kaksi politiikkaa, joilla pyritään täyttämään aukkoja, mutta niiden säännöt ovat hyvin erilaiset. 2007-2013 kaudella on tapahtunut parannuksia, mutta ei riittävästi. Täytyy pitää huolta siitä, että, että Euroopan rahaston säännöt ja maaseuturahastojen ja sosiaalirahastojen säännöt ovat mahdollisimman samankaltaiset. Siksi tämä liiden rahastamistapa jossa yhdistetään monen rahasta varoja, sitä ei omaksuttu monilla alueilla, koska kolmen erilaisen rahaston kanssa työskentely, joiden toimintapohjat ovat hyvin erilaisia, tekevät elämän hyvin monimutkaiseksi, hankalaksi alueille. Joten seuraavassa uudistuksessa tämä pitää pitää huom- mielessä. Nyt sitä me pystymme tekemään, mutta se pitäisi pitää mielessä – ja kolmas alue on maaseudun kehittämisohjelmat. Jos niitä vertaa muihin EU-rahoitusta saavin ohjelmiin, vaikka aluekehitys tai rahasto, huomaatte, että eroja on esimerkiksi niiden vaatima yksityiskohtaisuus on menee liian pitkälle. Meidän pitäisi vakavasti miettiä, kuka miettii strategiaa ja kuka ajattelee tulevaisuutta. meidän täytyy panostaa enemmän eteenpäin suuntautuvaa suunnittelua. Ja lopuksi herra de Castro kysyi, että miksi meillä ei ole kansallisia toimenpiteitä, eikä olisi tarpeellista, että olisi kansallisia toimenpiteitä. Itse asiassa asetus mahdollistaa kansalliset toimet. maissa, joissa on paljon alueellisia ohjelmia. Mutta harvaanpa tätä on käytetty. Koska tässä määräävänä on valtion suhteellinen koko ja alueen suhteellinen voima. Eikä kansallisella tasolla usein tätä helposti hyväksytä ja alueet eivät hyväksy tätä. Ja on tärkeää myöskin jättää alueelle liikkumavaraa että ne ovat toimia sen pohjalta, miten ne ovat ainutlaatuisia. Merci, merci à vous. Paljon kiitoksia. Ja voitteko tekin vastata lyhyesti? Um, three main points. Kolme kommenttia. Ensinnäkin nämä yksityiskohtaisemmat kysymykset Kroatiasta ja Isosta Britanniasta. Ymmärrän Kroatian tilannetta, koska autoin Maltan hallitusta – valmistautumisessa ja nämä ongelmat ovat huomattavia, ne ovat huomattava taakka jäsenvaltion viranomaisille. Meidän tapauksessamme komission virkamiehestä oli suuresti apua, eli teimme tiiviisti yhteistyötä, jotta näistä ongelmista päästiin ylitse. Ja sitten mitä tulee maaseudun kehittämisohjelmien nimikkeistöön, no aina ei ole itsestään selvää, mitä nämä tarkoittavat tämä agriympäristösopimus. Se on järjestelmä, jossa maanviljelijöille maksetaan siitä, että he tekevät jotakin ympäristöystävällistä. Ja sitten tämä toinen nimike, josta kysyitte. Tässä on kysymys siitä, että käytetään uutta tietoa ja uutta tekniikkaa ähm, maaperän hallinnassa ja ymmärretään, mikä äh, yhteys hiili, äh, hiilidioksidilla ja Äh, hiilin talteenottamisella äh, ja maan, maaperän hoidolla on. Ja tämä on sellainen osa-alue, josta maanviljelijät voivat äh, taloudellisista että ympäristöllisistä syistä hyötyä. Sitten tuki nuorille maanviljelijöille. Monissa ohjelmissa on varoja nuorille viljelijöille, mutta Tämä tapahtuu aina eri tavalla ja tämä on ihan oikeinkin, koska eri maissa esteet sukupolven vaihdokselle ovat erilaisia ja joskus ollaan riippuvaisia kansallisesta lainsäädännöstä ja normeista ja siitä, mitä yleisemmin taloudessa tapahtuu. Miksi nuoret maanviljelijät eivät lähde maatalouden tielle? Ehkä muut sektorit vetävät äh, paljon enemmän tai maataloudessa on ehkä enemmän työttömyyttä ja ehkä pääomakysymyskin muodottuu esteeksi. Eli maakohtainen lähestymistapa on oikea tapa, mutta varat ovat kuitenkin asetuksessa ja keinot ovat asetuksessa olemassa ja olen optimistinen sen suhteen, että nämä ohjelmat kyllä saavuttavat tavoitteensa. Ja sitten lopuksi yksinkertaistamisesta olen hieman huolestunut siitä, miten jotkut reagoivat siihen, mitä sanoin yksinkertaistamisesta. Yksinkertaistamissa ei ole kysymys siitä, että vähennetään jäsenvaltioiden käytössä olevia keinoja – koska Eurooppa on niin monimuotoinen ja haasteet ovat hyvin erilaisia eri puolilla Eurooppaa. Meillä täytyy olla joustava työkalupakki, jotta eri jäsenvaltiot voivat käyttää eri keinoja, jotka sopivat niiden tarpeisiin, kunhan tavoitteet ovat yhteiset kaikille, sellaista, joista on sovittu eurooppalaisella tasolla. Eli jos toimenpiteiden määrää leikataan puolella, niin silloin sidotaan ihmisten käsiä minun mielestäni tässä tulisi saada muutoksia hallinnollisiin menettelyihin, auditointeihin, raportointiin. Nämä todellakin painavat jäsenvaltioiden virkamieskoneistoa. Eli asetus, jossa olisi vain kuusi toimenpidettä, niin silloin se tarkoittaisi sitä, että puoleen Euroopan tarpeista ei vastattaisi. Me haluamme omaksua integroidun lähestymistavan paikallisella tasolla, jossa virkamiehet voivat sanoa, että tässä on työkalupakki ja otan sieltä sen, mikä minun tilanteeseeni sopii, jotta ei päädytä tilanteeseen, jossa sivutolkulla täytyy perustella valintoja, jotta jollakin tavalla sitten oikeutettaisiin sitä, miten välineitä on käytetty. Eli loppujen lopuksi maanviljelijät ovat niin huolestuneita siitä, että varoja ei voida käyttää, eli silloin ei tehdä monimutkaisia asioita, vaan tyydytään vain näihin helppoihin asioihin. Ja silloin asetuksessa, asetuksen suhteen ollaan, on menty metsään. Eli minä haluaisin käyttää asetuksen tarjoavia, tarjoamia mahdollisuuksia – ja tästä syystä se, mitä kollegani sanoi siitä tavasta, jolla aluerahastot ovat toimineet, niissä lähestymistapa on erilainen. Se ei vaadi yksityiskohtaista raportointia ja tätä kautta minun mielestäni voitaisiin luoda paremmat puitteet paikallistasolle, mutta ymmärrän sen että tarpeita on molemmilla puolilla, jotta varmistetaan se, että määrärahat käytetään asianmukaisesti eikä niitä väärinkäyttää, mutta meidän täytyy löytää oikea tasapaino, jotta ihmisiä ei lannisteta käyttämästä välineitä, jotka loppujen lopuksi ovat hyvä työkalupakki. Merci, merci. Paljon kiitoksia. Todellakin paljon kiitoksia näistä selityksistä. Te sanoitte, kun uudistusta pohditaan, niin nämä asiat tulevat olemaan pohdinnan ytimessä. Ja ne, jotka muistavat vielä liiderin ensimmäisen sukupolven, niin äh, tarkkaavaisesti tulemme katsomaan sitä, miten täytäntöönpanovaiheessa voidaan yksinkertaistaa asioita. Eli ei tule jättää mitään sattumavaraan, koska me olemme nähneet, mikä toimii ja mikä ei. Ja jokainen haluaa omaksua erilaisen roolin, niin silloin syntyy päällekkäisyyksiä valvonnassa ja täytäntöönpanossa ja ne eivät aina sitten palvele maaseudun kehittämistä. Eli haluaisin kiittää teitä lähestymistapanne käytännönläheisyydestä ja haluaisin tähän loppuun sanoa, että tämän kokouksen jälkeen järjestämme koordinaattorin kokouksen ja ne jäsenet, jotka eivät ole koordinaattoreita, heitä pyydetään poistumaan salista ja me jatkamme kokoustamme sitten kello 15, mutta herra Flanagan on pyytänyt puheenvuoroa. Um, is it possible to ask one more? Voisiko esittää vielä kysymykseen Rouvan puheenvuoro on kiinnostava, mutta tässä on jotain hämmentävää. Onko se nyt loppu vai voiko kysyä? Voitteko esittää kysymyksen, siis meillä nyt on aikatauluongelma, eli jos voitte esittää kysymyksen kahdenvälisesti. Okei, no, okay, merci beaucoup. Merci à vous.